Hyvät kollegat, hyvää huomenta. Nous commençons notre journée. Aloitamme kokouksen. Toivottavasti kaikki voivat hyvin. Käynnistämme aamun kokouksen välittömästi kuulemalla liikenteestä vastaava komission jäsentä. Kyse on liikennepolitiikasta ja sen tulevaisuuden näkymistä – komission jäsen Valean. Tervetuloa tänne liikennevaliokuntaan ja Euroopan parlamenttiin. Puitteet kuulemisessa ovat yksinkertaiset. Valean saa 10 minuuttia puheaikaa, jonka aikana hän voi esitellä näkemyksensä tälle valikaudelle, ja tämän jälkeen koordinaattorit saavat puheenvuoron. Komission sen Valean voi myös vastata tämän jälkeen, ja sitten käymme vielä toisen kierroksen jos jäsenet haluavat käyttää puheenvuoron. Joka tapauksessa komission jäsen on tervetullut. Meillä on aika lailla työtä. Vihreän kehityksen ohjelma, kaikki mikä jäi vielä jäljelle edelliseltä kaudelta. Ja toivotan vielä kerran komission jäsenen tervetulleeksi. Kymmenen minuuttia, olkaa hyvä. President, uh, I'm happy to... Kiitoksia puheenjohtaja. Olen tyytyväinen, että on paljon aiheita esityslistalla. Tämä tekee työn ja elämän kiinnostavaksi parlamentissa ja komissiossa molemmin puolin. Hyvät naiset ja herrat, entiset kollegani, on suuri ilo olla teidän kanssanne jälleen tänään kertomassa EUn tilanteesta, mitä tulee tämänhetkisiin liikenneasiakokonaisuuksiin ja kerron pidemmän aikavälin tavoitteesta komissiossa liikenteen saralla. Olen kovasti sitoutunut tekemään yhteistyötä, niin kuin tiedätte, Euroopan parlamentissa, mutta erityisesti juuri tässä valiokunnassa. Ja uskon, että yhdessä voimme saada kestävää älykästä liikennejärjestelmää aikaan, jota kansalaiset Euroopassa tarvitsevat ja ansaitsevat. Meidän pitää yhdistää voimamme, jotta voidaan vähentää eh, ympäristöjalan jälkeä ja saman jälkeen pitää eh, liikenne turvallisena tai liikkuminen turvallisena kohtuuhintaisena koskien kaikkia. Tämä on minulle kaikkein tärkein eh, tavoite, joka tulee määrittelemään kauttani. Niin Euroopan vihreän kehityksen ohjelma sitoo EUn tekemään taloudesta vuoteen 50 mennessä hiilineutraalin ja liikenne on osa tekijä, tä, avaintekijä, kun pyritään tähän tavoitteeseen. Liikenteellä on suurta merkitystä myös kilpailukyvylle Euroopan taloudessa. Euroopan, jotta teollisuus pysyy kilpailukykyisenä, se, se tarvitsee maailmanluokan logistisen järjestelmän, liikennejärjestelmän, Kaikilla liikennemuodolla on oma roolinsa ja ne tulevat olemaan osa tulevaa liikennejärjestelmäämme. Ennen kuin menen erityisen kysymyksiin tarkemmin muutama sana tie turvallisuudesta. Tulen juuri Tukholmasta, missä puhuin paikallisessa ministeritason konferenssissa, jossa käsiteltiin tieliikenneturvallisuutta. Siellä oli valtavan paljon sidosryhmiä ja ministeriötä paikalla. Se oli vaikuttavaa ja kaikki ovat samaa mieltä, että tämän hetken 1,35 miljoonan kuolemaan johtavien onnettomuuksien määrä on aivan mahdotonta hyväksyä tällä tasolla. Sitten on hyväksymme Tukholman julkilausumaan. Siinä kerrotaan tulevista suunnitelmista. Ensin tarvitaan uusi 50 prosentin vähennystavoite kuolemaan johtaneissa onnettomuuksissa. Tämä on globaali pyrkimys ja tässä toimimme YK kanssa yhteistyössä. Uutta tavoitetta pyritään toteuttamaan maailmanlaajuisesti. On tärkeää, että Eurooppa jatkoissakin osoittaa vahvaa johtajuutta maailmassa, kun pyritään suurempaan turvallisuuteen. EU on jo sitoutunut ottamaan käyttöön tieturvallisuustoimenpiteitä, jotta voidaan vähentää kuolemantapauksia ja vakavia loukkaantumisia 50 prosentilla vuoteen 30 mennessä. Tämä tavoite on alku saavuttaa kunnianhimoisempia tavoitteita, että päädyttäisiin nolla kuolleisuuteen vuoteen 50 mennessä. Nyt tulevan strategian koskien kestävää älykästä liikkuvuutta – Tämä strategia tulee olemaan lippuhanke vuonna 2020. Siinä kerrotaan, miten liikenne voi myötä vaikuttaa hiilineutraaliuteen vuoteen 50 mennessä, miten käytämme digitaalisia teknologioita sektorillamme. Strategia kuvaa avainalueita ja toimenpiteitä liikenteen alalla, joita komissio pitää toiminta suuntanaan tulevina vuosina strategian täytyy kattaa kunnianhimoisia toimenpiteitä, joilla pyritään vähentämään hiilidioksidipäästöjä 90 prosentilla 50, vuoteen 50 mennessä ja miten vähennetään saasteita tieliikenteestä. Pohditaan, miten voidaan käyttää digitalisaatioa, automaatiota, verkkoon liitettävyyttä. Voidaan siirtää seuraavalle tasolle. Siinä tarkastellaan turvallisuuskysymystä, esteettömyyttä, miten otetaan huomioon yhteiskunnalliset haasteet ja ylläpidetään turvallinen kohtuuhintainen liikkuvuus kaikille mukaan lukien syrjäisimmät alueet. Nyt korostaisin päätoiminta-alueita strategiassa, jotka liittyvät vihreän kehityksen ohjelmaan. Ensinnä strategia pyrkii tehostamaan puhtaiden ajoneuvojen käyttöönottoa vaihtoehtoisia polttoaineita tieliikenteeseen, meriliikenteeseen, ilmaliikenteeseen. Meidän pitää nopeuttaa sitä, miten kehitetään ja markkinavalmiutta koskien uusia teknologioita ja ottaa laajamittainen käyttöön otto vaihtoehtoisen polttoaineen kohdalla tässä tarvitaan nopeaa konkreettista toimintaa. Tänään, tämän vuoden osalta olen tehnyt ehdotuksia komission työohjelmaan. Yksi koskee kestäviä vaihtoehtoisia ilmaliikenteen polttoaineita, toinen koskee äh, meriliikennettä. Sitten pyydetään äh, tukea, että voidaan tukea julkisesti julkisia latauspaikkoja. Tämä on osa vaihtoehtoista polttoainerakennetta jatkossa ensi vuonna tarkastellaan direktiivissä vaihtoehtoisia polttoaineita, niissä tehtyä direktiiviä ja muita vaihtoehtoisia ehdotuksia. Sitten TNT-asetus vuodelle 2021, sitä tulee tarkastelemaan, meidän pitää lisätä kestävimpien liikennemuotojen osaa ja lisätä tehokkuutta koko liikennejärjestelmässä. Tulemme tekemään työtä uuden ehdotuksen puolelta, jotta voimme viherryttää, tehdä ympäristöystävällisesti rahtiliikenteen ja tutkimme erityisiä ehdotuksia vuoteen 2021 mennessä tai siis vuonna 2021. Rautateillä on suuri merkitys, kun pyrimme vähentämään päästöjä liikenteestä. Rautatiet eivät auta vain vähentämään päästöjä, mutta myös tieteiden ruuhkautuminen vähenee, kun arvioimme äh, rahti rautatieliikenne käytäviä. Meidän pitää, tarvitsemme toimia, jotta vauhditamme tätä toimintaa ja vaikutamme vihreän kehitysohjelman savoitteeseen, mitä tulee yhdistettyihin direktiiviin yhdistetyistä liikennemuodoista. Viimeksi neuvostossa keskusteltiin äh, asiasta, mutta ei tarpeeksi kunnianhimoisesti. Tarvitaan muita aloitteita, joita lisätään äh, vesi, sisävesiliikenteen osa. Sitten vielä vihreän kehityksen ohjelmasta meidän pitää varmistaa, että kuluttajilla on valinnanvaraa, mitä tulee liikennemuotoihin ja tapoihin aiheuttaa vähän päästöjä. Tässä kuvataan, miten voimme paremmin inter- ottaa mukaan ulkoiset kustannukset hinnoitteluun, kun varmistamme kohtuuhintaisuuden samalla. Pohdin myös toimenpiteitä, miten kerrotaan käyttäjille vaihtoehdosta liikenteessä tehokkaammin, kuten esimerkiksi, että laajemmin käytettäisiin laskureita, joilla mitataan hiilityksen jalanjälkeä. Miten voidaan edistää myös kestävän liikkuvuuden palveluita, erityisesti kaupunkialueilla. Neljäs ala strategiassa, aluestrategiassa meidän pitää lisätä sijoituksia. Ratkaisuilla vähennetään päästöjä, saada ainakaan nolla päästöjä mukaan lukien infrastruktuuri. Ja tässä tarvitaan erityistä EU-rahoitusta, se ei kuitenkaan vielä riitä. Strategia pyrkii varmistamaan sen, että paremmin koordinoidaan eri rahoitusvälineitä samoin otetaan käyttöön tai saadaan paremmin liikkeelle yksityistä rahoitusta. Sitten lyhyesti tähän liittyviin kysymyksiin tulevaisuudessa, miten saadaan älykkäämmäksi liikennejärjestelmä, innovaatio, digitalisaatio on tässä hyvin tärkeää, että lisätään liikennejärjestelmän tehokkuutta. Digitalisaatio on hyvä uutinen ympäristön kannalta, mutta ajatellen myös estettömyyttä ja turvallisuutta ja me varmistamme, että se on hyvä uutinen myös yrityksille ja kansalaisille. Jotta tämä, tässä onnistutaan, tarvitaan oikeat olosuhteet, Data on digitalisaation raaka-ainetta ja kuten ehkä olette nähneet datastrategiassa, joka julkaistiin eilen, niin te- teemme työtä yhteisen liikenteen data-alan alueen eteen, että voimme varmistaa älykkään liikennejärjestelmän toteutumisen. Itse asiassa liikennejärjestelmä on yhä enemmän verkkoon liittynyt ja yhte, yhteen toimiva ja varsin lähitulevaisuudessa tulee käyttöön autonomisia ajoneuvoja, jotka voivat kuljettaa rahtia ja matkustajia, jotta Euro, EU on johtoasemassa. Pitää keskittää huomiota ei vain innovatiivisiin teknologioihin, vaan myös siihen, että varmistamme yhteiskunnan hyväksymisen. Tarvitaan kansalaisten tuki, jos me haluamme ottaa käyttöön käyttöön uusia teknologioita nopeasti ja tarttua parhaimmalla tavalla uusiin mahdollisuuksiin. Kestävä ja älykäs tulevat määrittelemään toimintaamme. Pitää myös varmistaa, että liikenne on myös kilpailukykyistä meidän pitää tarkastella kaikkia haasteita tähän liittyviä toimenpiteitä ja nähdä ne haasteina, mahdollisuuksina, jotta muutetaan EU-ta kilpailukykyiseksi tehokaksi yhteiskunnaksi. Ja tässä muutama ajatus siis tästä strategiasta. Minulla on vielä minuutti jäljellä. Voin kertoa hiukan vielä työohjelmasta, jos haluatte. Anteeksi, tässä on niin paljon tavaraa nyt tässä alkuun. Lyhyestä työohjelmasta tänä vuonna. Me päivitämme ajokorttidirektiivejä, jotta otetaan huomioon yhteiskunnalliset haasteet ja miten of the directive on intelligent transport systems and um, the... helpottavat mekanismit vaikuttavat tähän. Sitten aikaisemmalla mandaatilla, tai nyt on 17 maata ja Norja, jotka käyttävät infrastruktuuria hyväkseen hybridistrategian mukaisesti, ja komissio haluaa antaa oikeudellista varmuutta sijoittajille jotta varmistetaan luottamus. Olen myös luottavainen, että edistytään ilma, ilmailuun liittyvissä kysymyksissä, että tunnette nämä syyt. Esimerkiksi lähtöaika-asetus pyrkii sen sopeuttaminen pyrkii varmistamaan, että on vähemmän ruuhkautuneisuutta kentillä. Sitten pyritään ja sitten lentokenttä, lentoaseman maksut ja muut, se vaikuttaa tietenkin koko alaan ja matkustajien. Sitten Brexitistä kor- olemme sitoutuneita pitämään kiinni liikenneyhteyksistä UK ja EUn välillä mahdollisimman pitkälle tulevaisuudessakin, kun määrittelemme uutta suhdetta. Tämä neuvottelut eivät tule olemaan helppoja, mutta palaan tähän asiaan kyllä myöhemmin, jos te haluatte käsitellä sitä. Lopetan tähän. Ja sitten ehkä käsitellään vielä muita kysymyksiä kysymysten mukaan. Kiitos komission jäsen mitä puhetta. Koordinaattoreiden puheenvuoro. Kolme minuuttia, olkaa hyvä. Voitte esittää kysymyksenne. Olkaa hyvä. Thank you, Chair. Thank you. Kiitoksia puheenjohtaja, kiitoksia komission jäsen tämän strategian esittelystä. Mainitsitte rahtiliikenteen vihertämisen ja sen, että raideliikenne on keskeinen Euroopan liikennepolitiikassa. Kansanpuolueessa olemme samaa mieltä siitä, että toimiva raideliikenne Euroopassa on ratkaisu moniin haasteisiin, joita meillä on liikenteen alalla. Mutta ikävä kyllä ala ei vielä ole lähelläkään täyttä potentiaalia. Kun ajatellaan nyt tämänhetkinen automatisaatio tieliikenteessä, niin seuraavat vuodet ovat ratkaisevia Euroopan raideliikenteelle. Eli haluaisin kysyä, Millä tavalla aiotte varmistaa, että poistetaan nämä tuhannet kansalliset protektionistiset säännöt, jotka estävät reilun kilpailun raideliikenteessä? Mihin toimiin aiotte ryhtyä, jotta voidaan tukea raideliikennettä ja jotta siitä tulisi todellinen vaihtoehto tieliikenteelle? Saatte liikenne- ja matkailuvaliokunnan täyden tuen tähän työhön. Sitten toinen aihe, joka on minulle hyvin tärkeä. Eli komission jäsen, kun viime viikolla kävitte Tirolissa, te sanoitte, että tämä käytävä ei kuulu ainoastaan tirolilaisille, vaan kaikille eurooppalaisille, ja se on totta. Mutta tämä on meidän elintilaamme, ja sitä tulee suojella. Kun käytävä kuuluu Euroopalle, niin siihen liittyvät myöskin muut siihen liittyvät väylät. Ja miten voimme vain katsoa, että näitä hyväksyttyjä rakennehankkeita ei toteita? Pitäisikö Tirolissa ryhtyä hätätoimiin? Ja jos tämä nyt on tilanne, niin sitten täytyy sanoa, että se, että ei näitä lisäväyliä rakenneta, niin mitä komissio aikoo tehdä tälle asialle? Meidän täytyy ryhtyä nyt pikaisesti toimiin ja tämä koko ongelma on eurooppalainen ongelma. Eli myöskin Sveitsi pitää saada mukaan tähän ratkaisuun. Ja mihin konkreettisiin toimiin ryhdytte, jotta nyt voidaan vähentää liikennettä Sveitsin kautta? Ja kaikki, jotka hyötyvät EUsta, saavat olla tässä mukana. Meillähän on yhteinen ilmailualue, niin sama pitäisi saada aikaan tällä alalla. Tiroli on tehnyt kaiken, mitä se pystyy tekemään ja sen pitää nyt ryhtyä hätätoimiin, jotta voidaan varmistaa tieliikenteen turvallisuus. Vuoteen 2018 mennessä tieliikenne on lisääntynyt 34 prosenttia. Ja valkoisessa kirjassa puhutaan 50 prosentin vähennyksestä, miten siihen voidaan vielä päästä. Ja komission jäsen viime perjantaina te puhutte vain siitä, että Tirolin pitää ryhtyä näihin toimiin, mutta meidän täytyy katsoa tulevaisuuteen. Tirolissa olemme vakuuttuneita eurooppalaisia. Me haluamme ratkaista ongelmia yhdessä, mutta meillä pitää olla toimivaa matkailua ja liikennettä Euroopassa, ja sitä ei voi jättää pelkästään Tirolin harteille. Pyydän teitä kunnioittamaan puheaikoja, muutoin muut eivät sitten ehdi puhua. Te olette koordinaattoreita, mutta tämän jälkeen muutkin haluavat osallistua. Edustaja Danielson, olkaa hyvä. Thank you. Kiitos. Kiitos komission sen Valeanille siitä, että olette paikalla tänään. Kiitos siitä, että olitte viime viikolla Strasbourgissa keskustelemassa tieturvallisuudesta, liikenneturvallisuudesta. Se on tärkeä kysymys. Aivan niin kuin itse totesitte, eh, meillä on hyvin tärkeä tavoite, jos aiomme päästä eh, ilmastoneutraaliuteen. Myöhemmin tänä, tänä vuonna esittelette strategian tästä ja on tervetullutta, että jo tänä vuonna teette lainsäädäntöehdotuksen lentoliikenteen vaihtoehtoisista polttoaineista. Meidän on tehtävä jotakin nopeasti, jotta saamme vaihtoehtoiset polttoaineet käyttöön ilmailualalla. Keskittyisin kuitenkin myös muihin kysymyksiin, nimittäin asetuksen päivitykseen, kun kyse on ilmaliikennepalveluista. Tässä tulisi ottaa huomioon myös sosiaaliset kysymykset lentoliikenteessä. Myös ammattiyhdistykset ovat pyytäneet vuosikausia jo, että tähän kysymykseen tartuttaisiin. Tässä on toteutettava oikeastaan kaksi vähimmäisseikkaa, kun asetusta päivitetään. Täytyy varmistaa, että huomioidaan se, että lentomiehistön tilanne huomioidaan. Usein tässä tapahtuu jonkinlaisia väärinkäytöksiä silloin, kun rekrytointimaa ja toisaalta toimintamaa ovat eh, erejä. Meidän on päästävä eroon tästä käytännöstä niin, että selkeytämme eurooppalaista lainsäädäntöä tällä alalla. Meillähän on myös Euroopan unionin tuomioistuimen päätöksiä ja sitten kansallisiakin tuomioita. Ja sitten lentomie- eh, miehistö on joutunut ikäviin tilanteisiin tämän takia. Tällä tavalla luonnollisesti lentoyhtiöt voivat yllättäviä tarpeita huomioida, mutta ei se voi olla tapa kiertää työehtosopimuksia niin, että ulkoistetaan EU-lentoyhtiöltä toimintoja ulos. Eli tämä täytyy huomioida uudelleen tarkastelussa. Haluaisimme myös kannustaa komissiota perehtymään sellaisiin eh, käytäntöihin, kuten esimerkiksi pay to fly järjestelmä – nämä kysymykset ovat sellaisia, joista tulisi päästä eroon EUn ilmailualalla. Kiitos. Kiitos. Pausa Dias, olkaa hyvä. Muchísimas Kiitoksia puheenjohtaja. Kiitoksia komissaari Ilo, että ilo saada teidät jälleen valiokuntaan. Mukava kuulla teidän ehdotuksianne ja hienoa, että te otatte vastaan meidän kysymyksiämme ja ongelmakohtiamme. Kuten muistatte, 14. marraskuuta viime vuonna te olitte täällä valiokunnassa ja esittelitte meille päälinjat kaudestanne. Ja silloin britti ystävämme olivat silloin vielä paikalla Euroopan parlamentissa. Valitettavasti Brexit sitten tapahtui tällä välin ja britit eivät enää kuulu EU-hun ja nyt alkavat sitten tiiviit neuvotut monilla eri alueilla ja mukaan kuuluu tietenkin myös liikenne. Liikennesektorilla Tähän liittyy myös ilmaliikenne ja näissä neuvotteluissa täytyy neuvotella tiukasti, mutta saada aikaan kunnianhimoinen, tasapainoinen tulos, mutta siinä pitää ottaa huomioon myös liikenne- ja ilmaliikenneturvallisuus ja kilpailukyky yrityksissämme ja kaikissa jäsenvaltioissa ilmaliikenteen saralla. Kuten myös muistatte, niin tässä samassa valiokunnassa silloin, kun te esittelitte komissaari Kautanen, minä korostin yhtä asiaa, joka on todella tärkeää ajatellen turvallisuutta ja se liittyy jo EUn ja ystävän kuningaskunnan suhteisiin, nimittäin Gibraltarin lento, lentoasema, kuten hyvin tiedätte, Espanja ei tunnusta tätä Brit- Britannian suverenisen alueena varmasti myös muistatte. Ja sitten lainaan suoraan tämän kysymyksen, jonka kysym- vastauksenne. Te sanotte, että tietenkin epäilemättä, jos Brexit tapahtuu, minä Puolan EUn jäsenvaltiota, koska meillä ei ole tästä mitään epäilystä ja koska Brexit jo tapahtuu ja kun otetaan vielä huomioon, että EU nyt alkaa kauden, johon liittyvät tiiviit neuvottelut kaikilla sektorilla mukaan lukien ilmanliikenne ja muu liikenne, niin siksi haluaisin tehdä pari kysymystä teille, jotka liittyvät yhteisön politiikkaan Gibraltarin kohdalla. Ensinnäkin, mitä Miten aiotte neuvotella Yhdistön kuningaskunnan lentosopimukseen ja mitä elementtejä pidätte tärkeinä, jotka pitää ottaa huomioon, että voidaan varmistaa lentoyhteydet molemmin puolin EUn ja UK välillä, Espanja mukaan lukien. Ja koska Espanja on ainoa jäsenvaltio, joka tämä kysymys koskee, ajatteko te vaatia, että tunnustetaan jaettu suverenisuus Gibraltarin lentoasemassa osana näitä neuvotteluita, ja toistan vielä kiitokseni läsnäolostanne täällä, läsnäolostanne täällä ja kiitän etukäteen jo vastauksesta myös. Kiitos. Merci beaucoup, monsieur Bos- Kiitos, Dias. Edustaja Ötchen. Merci, madame la présidente. Euh, Kiitoksia. Itse olen itä, itävaltalainen edustaja. Ja Minulla on edelleen sellainen vaikutus, että kun te viime viikolla kävitte Tirolissa, niin se vierailu, se on aiheuttanut vähän hämmennystä johtuen siitä, mitä te sanoitte, sen no, olen vain lukenut tästä lehdistä. Kun ajatellaan kuorma-autoliikennettä tällä alueella, niin sitähän on erittäin paljon. Ja joulukuussa 2018 edeltäjänä Bolts totesi, että tämä tietulli on pilottihanke EU:ssa ja ilmeisesti viime viikolla te sanoitte Itävallan edustajille, että tämä nyt ei ole tärkeää ja Itävallan kanssa voidaan puhua näistä asioista – kun ajatellaan näiden ajoneuvojen liikkumisen rajoittamista. No, tämän kantaa Itävalta tietenkään ei voi puoltaa. Ja muistuttaisin vielä, että viime heinäkuussa Berlinissä päätettiin kymmenen kohdan ohjelmasta. Ja EUn ja komission pitää pakottaa Saksa ja Italia joko korottamaan näitä kuormautujen tietulleja tai sitten luomaan näitä nopeampia väylyjä tälle alueelle. No kun kävitte Tirolissa, niin saimme täysin päinvastaisen vaikutelman ja siksi haluaisin kysyä. Oletteko samaa mieltä siitä, mistä päätettiin 2018 ja 2019? Eli että pyöräinen alueen liikennettä vähennetään ja meidän täytyy tehdä tästä reitistä kalliimpi. Ja sitten pitää ajatella näitä muiden väylien laajentamista Saksassa ja Italiassa. Ja tällä tavalla tunnelista ei tule mitään miljardiloukkua. Meidän täytyy muistaa myöskin vihreän kehityksen sopimus. Ja tänään te puhuittekin jo tästä. Vai kuten saimme vaikutelman, niin oletteko nyt torjumassa tämän politiikan? Ja kuten Itävallassa tämä on nyt ymmärretty, no, jos tätä liikettä ei sallita, niin meidän pitää varmaan lähteä sisämarkkinoilta. Eli, eli pidättekö kiinni edelleen siitä, mistä vuonna 2018 ja 2019 päätettiin näiden kuorma-autotietullien osalta? Kiitos. Edustaja Dalunde, hyvää päivää. Olkaa hyvä, kolme minuuttia. Thank you, Chair. Kiitos puheenjohtaja, arvoisa komission jäsen, hyvät kollegat. Maailma muuttuu. Me joudumme sopeutumaan tähän kehitykseen ja meidän on oltava kestävämpiä. Myös äh, kansalaiset muuttuvat nopeasti, nopeammin kuin politiikka. Ihmiset ovat lähteneet liikkeelle tuhansittain, jollei jopa miljoonittain. He haluavat matkustaa kestävämmin, esimerkiksi junalla, erityisesti Ruotsissa. Yksi suurin, suurimmista ja kehittyvimmistä Facebook-ryhmistä on nimenomaan tämän alan Facebook-ryhmä. Suuri osa ruotsalaisista siellä keskustelee siitä, mikä on paras reitti, miten ostaa lippuja, miten tämä onnistuu kohtuuhinnalla. hinnalla Monet ihmiset ovat turhautuneita siihen, että poliittinen järjestelmä ei helpota heidän matkustamistaan kestävämmällä tavalla. Minulla olisi kaksi kysymystä, jotka liittyvät toisiinsa, eli rajat ylittävien matkojen lipun myynti. Kansalaiset ostavat äh, lipun paikasta A paikkaan B, mutta jos kyse on pitkän matkan matkasta rajat ylittävästi, niin kovin vaikea on sitten näitä lippuja varata ja varmistaa, että matkustajan oikeudet toteutuvat myös silloin, kun matka ylittää rajan. Jos yksi juna vaikkapa on myöhässä, niin sitten äh, täytyy yrittää varmistaa, että pääsee kuitenkin perille jatkoyhteydellä. Meillä on äh, junamatkustajien oikeuksista säännöt. Mitä komissio aikoo tehdä, jos me emme tässä prosessissa onnistu? Minkälaisia ehdotuksia komissio tekee, jotta olisi helpompi varata pitkän matkan rajat ylittäviä junamatkoja? Ja sitten yöjunat. Euroopassa on melkoinen renesanssi. Entistä useampi yritys käynnistää uusia yöjunareittejä. Kuitenkin käyttäjät tai mm, juna Äh, liikenteen harjoittajat valittavat, että on vaikeaa äh, hoitaa kalustokysymyksiä. Miten operaattoreille olisi helpompaa äh, ajaa myös kannattavasti näillä yöjunareiteillä? Kiitos. Kiitos. Kiitos edustaja Dalunde. Sotoski, hyvää päivää. Olkaa hyvä, kolme minuuttia. Merci beaucoup. Kiitoksia puheenjohtaja. Że mogę pani zadać to pytanie, a mianowicie chciałbym wrócić jeszcze raz do pakietu mobilności. Minulla on muutamia kysymyksiä. Haluaisin puhua liikkuvuuspaketista. Tätä, tämä tuli esille viime kaudella, mutta tällä uudella parlamentaarisella vaalikaudella niin komissiossa ja liikennevaliokunnassa pidämme vihreän kehityksen ohjelmaa ja ympäristökysymyksiä hyvin tärkeinä. Olemme nähneet, että tämä sopimus saatiin aikaan valtioiden kesken ja liikkuvuuspaketti äh, tulee sitten tarkoittaa, että äh, tulee enemmän hiilidioksidipäästöjä 30 prosentilla. Kaputasi, liikettä siis pitää vähentää, on erilaisia rajoituksia ja luonnollisesti. Miten suhtaudumme tähän kaikkeen? Mutta komissaari, haluaisin, että kertoisitte minulle, mitä te olette mieltä. Te puhuitte tästä äh, Frans Timmermansin kanssa. Ja jos näin olette tehnyt, niin haluaisin tietää, mitä komissio oikein ajattelee koko kollegiona tästä kaikesta. Sitten esittäisin vielä yhden kysymyksen, jos sallitaan vaikutusarviosta. Tähän viittasitte, komissaari. Milloin te olette julkaisseet tämän vaikutusarvion? Ja olemme puhuneet paljon tieliikenneturvallisuudesta, Strasbourgissa puhuitte asiasta kanssamme ja puhuttiin siitä, että pitäisi vähentää kuolemaan johtavia onnettomuuksia ja vakavia muitakin onnettomuuksia tieliikenteessä. Ja tähän pyritään kaikkialla Euroopassa, mutta haluan nyt kertoa yhden asian. Jossakin e- Euroopan maissa luvut ovat paljon pahempia kuin joissain muissa maissa. Ehkä pitäisi ryhtyä jonkinlaiseen toimintaan, jo kohdistetaan sen toimintaa erityisesti niihin alueisiin, joilla on aivan erityisesti kuolemanjohtavia onnettomuuksia, koska maiden välillähän on eroja tässä asiassa. Sitten te puhuitte vaihtoehtoisista polttoaineista, joita voitaisiin käyttää ilmailussa. Ensin pitää kuitenkin laatia tällä, valmistaa tällaisia polttoaineita ja siksi tarvitaan tehtaita, jotta voidaan jalostaa kyseisiä polttoaineita. Ja tästä kysyisinkin, aikooko EU rahoittaa sijoituksia äh, laitteistoon, jotta voitaisiin jalostaa näitä polttoaineita, jotta kyseiset vaihtoehtoiset aineet voitaisiin ottaa tuotantoon ja niitä voitaisiin varastoida ja näin sitten myös käyttää. Kiitos. Kiitos. Edustaja Kuntura, olkaa hyvä. Kirja Proedre, kirja Valea. Kiitoksia. Minäkin toivotan teidät tervetulleeksi. Te puhuitte tämän strategian tärkeimmistä periaatteista. Oikeudenmukaisuus, saatavuus, alhaiset kustannukset ja se, että kaikki pystyvät hyötymään näistä uusista liikennemuodoista. Jos ajattelette kaukaisia eristyksissä olevia alueita. Tämä liittyy liikenteeseen kansallisella tasolla ja Euroopan tasolla. Ja kaukaisille alueille tämä on äärimmäisen tärkeää, jotta ne pystyvät selviämään taloudellisesti, ja tämä koskettaa eritoten saaria. Ilmailu mahdollistaa sen, että kaukaisimmat alueet ovat yhteydessä Keski-Eurooppaan, ja se on ainoa vaihtoehto, koska miten muuten voidaan mennä Brysselistä Ateenaan tai Lissabonista Dubliniin tai Maltalta Kyprokselle. Pariisi, Frankfurt, Berliini, ne ovat eri tilanteessa. Siellä juna on hyvä ja kestävä vaihtoehto. Eli miten aiotte mukauttaa ilmailustrategiaanne, jottei vaikuteta näiden kaukaisimpien alueiden saavutettavuuteen? Ja onko strategiassa otettu huomioon myöskin sähköiset lentokoneet? Se voisi parantaa ilmailun kestävyyttä lyhyillä matkoilla. Ja tämä voisi olla ratkaisu myöskin saarten ongelmiin. Kiitos. Kiitos kaikille koordinaattoreille näistä kysymyksistä. Komission sen valean. Neljä minuuttia jossa voitte vastata näihin kysymyksiin ja sitten käymme vielä toisen kierroksen. I can take... Puheenjohtaja, toki voisin puhua pidempäänkin kaikista näistä kysymyksistä. Ne käsittelevät hyvin tärkeitä aihealueita ja aloja ja myös perustavanlaatuista lainsäädäntöä. Monet viittasivat raideliikenteeseen. Sehän on hyvin tärkeää, kun ajatellaan vihreän kehityksen ohjelman tulevaisuutta. Toisaalta ajattelen tässä neljännen raidepaketin täytäntöönpanoa. Meidän täytyy varmistaa, että ryhdytään toimiin pullonkaulujen korjaamiseksi liittyen esimerkiksi kalustoon ja niin edelleen. Kaikki nämä kysymykset täytyy ratkaista. Ja näin neljäs raidepaketti saadaan sitten todellakin täytäntöönpannuksi. ARTMS niin ikään on kysymys, jossa katsomme, voimmeko auttaa täytäntöönpanon nopeuttamisessa. Tämähän auttaisi aikaansaamaan saumatonta liikennettä nimenomaan raideliikenteessä. Tämä siis raideliikenteestä. No sitten Brennerin sola. Kyllä, viime viikolla vierailin Brennerin käytävän maastossa. Kyse on pohjoisen ja etelän yhdistävästä käytävästä. Siellä saksalaisia tuotteita saadaan etelän suuntaan ja toisaalta taas etelästä tuotteita kohti keskistä ja pohjoista Eurooppaa. Tämä on oleellinen reitti, se ei saa muodostua pullonkaulaksi ra- rahtiliikenteessä. Olemme käyneet paljon keskusteluja siitä, minkälaiset ympäristövaikutukset tällä liikenteellä on. Sen takia olemme käyttäneet eurooppalaista rahaa tähän tunnelin, tunnelihankkeeseen. Haluan onnitella Itävallan ja myös Italian viranomaisia siitä, että he toimivat nyt aikataulussa. On toki puhuttu jonkin verran niistä reiteistä, jotka johtavat äh, tähän tunneliin, mutta työ ei ole niinkään viivästynyt. Pikemminkin se kulkee aikataulussa ja nyt tutkitaan parhaita toimintatapoja, mutta en sanoisi, että tässä on viivästyksen vaaraa. No sitten kun kysellään, että milloin sitten muilla reiteillä liikenne vähenee. Tunneli ei tietenkään ole vielä valmis, mutta mielellämme teemme yhteistyötä, jotta löydämme parhaan ratkaisun sille, kuinka tälle reitille päästään. Mitkä ovat tuloväylät? Uskoisin, että puhumme samoista toimenpiteistä. Ensinnäkin tämä Brennerin käytävä ja sen sisääntuloväylät, siinä on olemassa tiettyjä ratkaisuja, jotka olisivat parhaita. Toisaalta sitten alueviranomaiset äh, ovat tässä keskeisessä roolissa. Jotkut harkitsevat esimerkiksi liikennerajoituksia. Jotkut katsovat, että on liian paljon äh, kuorma-autoja, rekkoja, jotka kulkevat äh, tällä reitillä. Mutta sittenhän sisämarkkinat ikään kuin loppuvat, jos tätä liikennettä ruvetaan rajoittamaan. Sitten puhutaan vaihtoehtoisista reiteistä ja kilpailusta. Ei, ei tällaista rajoittamista voida hyväksyä. Puhuin kaikkien kolmen ministerin kanssa paikan päällä ja puhuin näistä toimenpiteistä, niiden yhdistelmistä ja neuvotteluista, jotka ovat käynnissä. Tätä kautta voimme hyväksyä saumattomia ratkaisuja, jotta rahtiliikenne kulkee joustavasti Brennerissä. No sitten Tirolin viranomaiset ja nämä rajoitukset ja niiden lieventäminen. Meidän täytyy jatkaa viranomaisten kanssa keskusteluja, koska totean entisenä parlamentaarikkona, että tässä tarvitaan kompromisseja. Se helpottaa aina ratkaisun löytymistä. Eli meidän täytyy jatkaa keskusteluja. Me emme tarvitse pelkkää sanoja, vaan tarvitsemme parhaita mahdollisia ratkaisuja. Tiedän, että monet ovat kiinnostuneita Brennerin tilanteesta ja sen takia halusin siitä puhua. No sitten ilmailun vaihtoehtoiset polttoaineet. Tämähän kuuluu kokonaispakettiin, jota suunnittelemme, jotta ilmailun hiiliriippuvuudesta päästään eroon. Kyse on myös lennonjohdosta ja niin edelleen. Eli tarvitsemme puhtaampia lentokoneita ja niin edelleen. Tämä liittyy myös teolliseen strategiaan, sillä energia kysymykset on nähtävä yhteydessä myös muihin aloihin. Me tarvitsemme vastuullisia vaihtoehtoisia polttoaineita lentoliikenteeseen, jotta sillä olisi jonkinlainen merkitys. Tähän me nyt perehdymme ja mielelläni teen eh, komission jäsenen Bretonin kanssa yhteistyötä energiakysymyksissä, kun pohdimme sitä, miten voisimme edistää vaihtoehtoisten polttoaineiden käyttöönottoa. No sitten sosiaaliset kysymykset. Sitten tiettyjen yritysten käytännöt, esimerkiksi eh, niin, että työntekijöistä tehdään itsenäisiä ammatinharjoittajia. Me käymme keskusteluja esimerkiksi lentäjäyhdistyksen kanssa. Olen tietoinen näistä käytänteistä. Sitten tietysti lentoyhtiöt täytyy huomioida tässä keskustelussa pitkälti. Me puhumme kansallisista toimista, mutta on ensinnäkin paneuduttava turvallisuuteen, työolosuhteisiin, työehtoihin silloin kun kyse on näistä uusista, esimerkiksi eh, lentäjien ja miehistön työehdoista. Varmasti palaamme tähän aiheeseen, kunhan olemme prosessoineet tietoja näistä käytänteistä. Tiedän, että on myös tällaisia välitystoimistoja, jotka sitten rekrytoivat henkilökuntaa. Brexit-neuvottelut ovat eh, tulevaisuutta ja lento liikenne, ilmailu on tärkeä osa näitä neuvotteluita. Meidän kaikkien on pysyttävä yhtenäisenä näissä neuvotteluissa. Meidän on edistettävä meidän yhteistä etuamme. Ja luonnollisesti kyseessä on eurooppalainen etu, kun näistä neuvotteluista on kyse. Toki edut voivat lähentyä yhdistyneen kuningaskunnan etujen suhteen. Eli me pyrimme hyvään yhteistyöhön ja taloudelliseen vaurauteen kaikilla aloilla. En halua tietenkään ennakoida mitään keskusteluja, mutta kun kyse on lentoliikenteestä, niin on katsottava, mitä voidaan Euroopan tasolla tehdä ja kuinka nopeasti voimme päästä eteenpäin. Tiedän, että herra Barnier on sitoutunut briefaamaan myös parlamenttia aina jokaisen neuvottelukierroksen alla. Meillä on myös MOVE-pääosastosta teknisiä asiantuntijoita mukana tässä neuvottelutiimissä, jotta yhteinen etu varmasti varmistetaan. No sitten eh, matkustajien oikeudet ja eh, lippujen kirjoittaminen. Dalunden kysymys. Toisaalta kun kyse on tällaisista lipuista, niin siinähän kyse on myös tiedon jakamisesta, datan äh, jakamisesta. Tieto täytyy jakaa tavalla, jossa keskeistä on luottamus. Ja tässä mukana on sekä julkisia että yksityisiä toimijoita. Tällaiset liput, jotka koskevat useampaa pätkää yhdellä matkalla ikään kuin ovat kyseessä. Me olemme teettäneet tutkimuksenkin tästä aiheesta. Tässä vaiheessa olemme saaneet vain sellaisen johtopäätöksen, että tarvitaan sekä lainsäädäntötoimia että pehmeämpiä toimia. Mutta tähän aiheeseen on perehdyttävää, koska aivan niin kuin sanoitte, tämä on hyvin tärkeää. No niin, vielä liikkuvuuspaketista. Edustaja Sotovski. Totta kai työntekijöiden sosiaaliset oikeudet tätä kautta paranevat, sehän on tärkeää ja se tarvitsee tukea. Toisaalta, niin kuin tiedätte, komission kollegio mukaan luettuna Timmermans, koska siterasitte hänen näkemystään. Olemme toimineet koordinoiden vihreän kehityksen ohjelman suhteen. Alkuperäisessä ehdotuksessa komissio ei ollut kaikkia näitä vaihtoehtoja analysoinut, mutta on epäilty, että tietyt hankkeet eivät olisi yhteen sopivia vihreän kehityksen ohjelman kanssa, niin että koituisi esimerkiksi lisäpäästöjä tai sitten sisämarkkinat vääristyisivät. Komissio on tämän todennut ja teemme tästä vaikutusarviota. Tällä hetkellä olemme määrittelemässä metodologiaa. Me haluamme, että tutkimuksessa todella on konkreettisia tietoja ja että niistä on hyötyä näiden toimien arvioinnissa. Tiistaina tapasin yhdeksän liikenneministeriä yhdeksästä eri jäsenvaltiosta. He esittelivät tutkimuksia sekä minulle että Timmermansille eh, tutkimuksia niistä vaikutuksista, joita näillä toimilla on ja joita, mm, mitä tietoja on saatu esimerkiksi vaikutuksista kansallisiin budjeteihin. Te saatte kyllä tiedot ja palaan taas pakellenne heti, kun saamme uusia tietoja tähän liittyen. No sitten ajoitus, siitä kysyitte. Haluaisimme hyvän vaikutusarvion, se on prioriteetti. Haluaisimme toimia ennen kuin näihin äh, säädöksiin sitten päädytään, mutta nyt vielä pohdimme sitä, kuinka nopeasti voimme edetä. Ja sitten syrjäiset alueet. Edustaja Konturan kysymys. Minun mielestäni näihin alueisiin on kiinnitettävä erityistä huomiota. Me puhumme ihmisistä, taloudesta, todellisesta elämästä. Usein näillä alueilla talous pohjautuu matkailulle ja siellä tarvitaan nimenomaan yhteyksiä. Toisaalta puhuitte myös sähköllä toimivista lentokoneista. Sehän on tulevaisuutta esimerkiksi pienempien lentokoneiden kohdalla. Se on mahdollista, että pienemmät koneet lentävät sähköllä. Ja näin voimme viherryttää sähköistämisen kautta pienemmissä lentokoneissa sekä liikematkoilla että ihan turistimatkoilla. Tässä lyhykäisesti. Kiitos komission sen. Me jatkamme tätä keskustelukierrosta ja muistutan, että liikkuvuuspaketti Vaikkakin mainitsitte nämä tehtävät tutkimukset, niin me olemme tietoisia tässä valiokunnassa, että pakettia on kolmen vuoden ajan nyt tarkasteltu ja neuvotteluja käyty. Ne ovat olleet tiukkoja, eli me haluamme päästä eteenpäin ja saada lainsäädäntöä nopeasti, vaikkakin tässä rinnalla sitten toteutetaan tutkimuksia. Sitten edustaja Deli, hän ei ole edelleenkään serkkuni. Merci, madame la présidente. Kiitoksia puheenjohtaja. Niin tämä hän ei ikinä vanhene. Arvoisa komissaari, olen pahoillani. Minun täytyy viitaten siihen, mitä sanoitte liikkuvuuspaketista. Niin mietin nyt tässä vain, eikö olisi nyt loogisempaa vaikkakin neuvosto, mikäli oikein olen sanonut tietää, tänään hyväksyy tämän toisen käsittelyn, eli nyt olla ihan väärässä. Jos me, meillä on näitä huolenaiheita ja lainsäädäntöön liittyy joitakin vakavia ongelmia, koska EU tarvitsee laadukasta lainsäädäntöä. Ja jos Yksi kolmasosa jäsenvaltiosta on jo ilmaissut epäilynsä ja ehkä aikot haastaa koko asian tuomioistuimen edessä vielä, niin mielestäni silloin meidän pitäisi kyllä todella arvioida, että onko tässä vaiheessa näiden teidän kommenttien jälkeen, näiden ongelmien jälkeen ja vaikutusarvion jälkeen, että todellakin edetään asiassa – ja viedään tämä lainsäädäntöprosessi loppuun ja toivotaan, että kun se sitten tulee voimaan, niin jonkinlaisia tuloksia syntyy ja sitten itse asiassa jäsenvaltiot pusketaan tai valmist valmistelemaan tätä siirtymävaihetta asiassa, joka kuitenkin ehkä vielä saattaa kokonaan muuttua. Kiitos. Edustaja Ertug, olkaa hyvä. Yksi minuutti. Sure, Mrs. Commissioner. Kiitoksia komission jäsen. Kiitoksia, että otitte esiin nämä aiheet. Ne olivat kaikki tärkeät aiheet ja tämä osoittaa jälleen kerran, että meillä on hyviä asiantuntijoita täällä parlamentin puolella. Puhuitte näistä vaihtoehtoisten polttoaineiden infrastruktuureista. Nehän on, ovat erittäin tärkeitä EUlle, jotta päästään ilmastotavoitteisiin. Onko totta, että tämän direktiivin pitäisi olla osa laajempaa sääntelyä? Kuulin tällaisia huhuja aikaisemmin tällä viikolla. Ja toinen kysymys. Nämä suuret päästöt joita tulee EUn kaupunkialueelta, kaikkein suurimmista kaupungeista. Onko teillä suunnitelmissa mitään liittyen älykkäisiin kaupunkiratkaisuihin, joita EU voisi tukea? Kiitos. Kiitos. Edustaja Ötchen. Madame la Présidente. Euh, Kiitoksia puheenjohtaja. Arvoisa komissaari, te sanoit, että johtoviivanne ovat kestävä, kilpailukykyinen, ympäristöystävällinen toiminta. Tästä olen samaa mieltä, kun esimerkiksi ilmailun kohdalla paras tapa on välttää hiilidioksidipäästöjä on pienempi ruuhkaisuus, vähemmän lentoliikennettä. Te mainitsitte saapumis- ja lähtöaika-asetuksen tässä yhteydessä. Kysyisinkin teiltä, miten aiotte edetä tässä asiassa. Tämä on vuodelta 2012. Silloin jotakin liikettä saatiin aikaan asiassa. Haluatteko te päivittää tätä toimintaa vähän kosmeettisesti vai onko kyse syvällisemmästä uudelleen tarkastelusta, uudistuksesta? Mikä on teidän aikomuksenne? Toiseksi kun ajatellaan ruuh- ruuhkautuneisuutta ilmailussa. Tiedämme, että tarvitaan toimenpiteitä, minkälaisia konkreettisia toimia aiotte kehittää, jotta tilanne etenee neuvostossa, koska siellähän tämä on ollut jumissa jo parikin vuotta. Kyse ei ole vain Gibraltarista, kuten me hyvin tiedämme. Entä miten haluatte auttaa siinä, että otetaan käyttöön infrastruktuuria yksi järjestelmähän ei, välttä, ei toimi yhteen toisen kanssa, se ei vain toimi. Miten aiotte auttaa tässä? Ja sitten viimeinen kysymys koskee vaihtoehtoisia polttoaineita. Miten varmistatte sen, että vaikka olisikin enemmän tuotantoa tässä asiassa, niin ilma, ilmanliikenne saa oman osansa, koska sehän on tärkeää, jos haluamme ympäristöystävällisempää lentoilmailua. Kiitoksia puheenjohtaja komission jäsen sosiaalikysymykset, kun ajatellaan liikennealan työntekijöitä. Tässä täytyy liikkua nopeasti. Meillä on liikkuvuuspaketti ja lähetetyt tie liikenteen työntekijät. Tieliikenteessä on nyt uutta kilpailua ja kuskien työolosuhteet ovat yhä epävarmempia ja monet heistä tulevat EUn ulkopuolelta, Filippiineiltä, Sri Lankalta, Ukrainasta – Moldovasta. Ja he saavat palkan kilometrien mukaan. Ja tämän laitonta ja näin he ajavat sitten mahdollisimman pitkään ja siihen liittyy vaaroja. Te puhutte turvallisuudesta ja se liittyy myöskin tähän kysymykseen. Ja sitten ilmailualan työntekijöiden oikeudet, eli lentäjät ja matkustamohenkilökunta. Siellä on ihmisarvoa halventavia työsopimuksia ilmailualalla. Siellä on myöskin työntekijöiden lähettämistä, väliaikaistyötä, riippumattomia työntekijöitä. Monet henkilökunnat ovat EUn ulkopuolelta. Eli kun ajatellaan näitä tärkeitä kysymyksiä, niin me odotamme konkreettisia toimia. Kiitos. Edustaja Tili Mets, olkaa hyvä. Merci beaucoup, madame. Kiitos puheenjohtaja. Ranskaa puhuisin tällä kertaa. Minulla on kysymys liittyen suuriin hankkeisiin, joita edelleenkin tuetaan, vaikkakaan ne eivät tarjoa ympäristöllisesti eivätkä taloudellisesti suurtakaan arvoa. Eli puhun tässä Lion Torino su- suurnopeusjuna-hankkeesta. Nyt tähän hankkeeseen on käytetty kovasti tukia. Siellä tehdään myös tätä perustunnelia ja puhumme yli 800 miljoonasta eurosta. Me olemme lähettäneet tähän aiheeseen liittyen kirjeen. Emme ole kuitenkaan saaneet äh, vastausta ja olemme esittäneet suullisen kysymyksen. Eli kysymys kuuluu, onko tämä tieto oikea? Onko äh, tällainen äh, tapahtuma tapahtunut? Ja onko nyt jo annettu myönteinen kanta tähän uuteen lykkäykseen? Jos näin on, niin se on sitten use it or lose it periaatteen vastaista, eikö niin? Miten tämä menettely oikein menee? Sitten toinen kysymys, joka liittyy liikenneturvallisuuteen. Tämän päivän puheenvuoron käynnistitte äh, viittaamalla Tukholman kokoukseen. En ole kuitenkaan kuullut konkreettisista toimista ja etenemissuunnitelmista tällä alalla, kun kyse on kaikista heikoimmista tien käyttäjistä, eli jalankulkijoista ja pyöräilijöistä. Mitkä ovat niitä konkreettisia toimia, joilla pääsemme vuoteen 2030 mennessä tähän nollavisioon? Kiitos. Edustaja Tax, olkaa hyvä. Merci Chair and uh, merci Commissioner Valian. Kiitoksia. Haluaisin puhua laivaliikenteestä. Euroopassa sieltä tulee paljon kasvuhuonepäästöjä ja ilmansaasteita – ja IMO sääntelee laivaliikennettä, mutta meidän pitää olla kunnianhimoisempia EU:ssa. IMO on ihan hyvä, mutta sen tavoitteet eivät ole liian, riittävän tiukkoja ja edistystä ei tapahdu, koska tietyt jäsenvaltiot estävät sen. Eli millaisia konkreettisia toimia suunnittelette, jotta voidaan vähentää meriliikenteen päästöjä ja tuotteko komission sitä Timmermansia, kun hän yrittää tehdä ETS, eh, paistakaupan osalta yhteistyötä meriliikennealan kanssa. Ja laivanrakennusala on siirtymässä tällä hetkellä Kiinaan. Osa tuotannosta tapahtuu pelkästään käyttämällä halpaa kiinalaista työvoimaa. Ja mielestäni EU-ssa voidaan luoda työpaikkoja, jos siirrymme kohti kestävää liikennettä. Eli miten aiotte pitää kestävän liikenteen ja työpaikat Euroopassa? Kiitos. Kiitos, edustaja Schulz. Äh, Komission jäsen, hienoa, että olette paikalla. Ja minä haluaisin pyhä vielä tieliikenteen turvallisuudesta. Te puhuitte monista ajatuksista näiden tavoitteiden osalta, mutta ei kuullut mitään konkreettisia ehdotuksia. Eli voisitko nyt kertoa pari kolme konkreettista ehdotusta, jotka haluatte toteuttaa tällä alalla, ilman nyt mitään yksityiskohtia? Ja sitten maaseutualueen. Ja kun ajatellaan nyt vihreän kehityksen sopimusta ja muita asioita, niin meille tulee ongelmia. Nämä asiat ovat kaupungeissa helppoa toteuttaa, mutta sitten maaseudun tilanne on erilainen. Ja monilla alueilla on paljon maaseutua, on paljon kyliä, joissa on alle tuhat asukasta ja siellä infrastruktuurit ei voida ylläpitää. Eli mitä komissio aikoo tehdä tälle asialle. Ja sitten digitalisointi. On hyvä, että puhutte tästä, mutta jäsenvaltioiden välillä on suuria eroja. Eli jos esimerkiksi ylittää rajan tai ei pysty käyttämään puhelinta 10 minuuttia, niin miten nämä neuvottelut ovat edenneet jäsenvaltioiden kanssa, jotta edes peruspalvelut voidaan taata tässä asiassa? Kiitos, edustaja Bilbao, olkaa hyvä. Muchas gracias. Kiitoksia. Tervetuloa, komissaari. Toivotan teille onnea tällä vaalikaudella. Saatte, olemme yhteistyössä teidän kanssa, mutta haluaisin puhua liikkuvuuspaketista. Tämä paketti on vaatinut valtavasti työtä kaikkien taholta ja kuitenkin näemme, ja tämä täytyy sanoa, että olemme hämmästyneet tästä tapaamisesta, joka teillä oli. Täyt, täytyy soveltaa koko liikkuvuuspakettia. Kukaan ei varmaankaan vastusta näitä kaikkia toimenpiteitä, mutta tätä Euroopan sektori meiltä pyytää ja miksi tätä tarvitsemme, koska Hollanti on ilmoittanut, että ensimmäinen maaliskuuta alkaa toteuttaa toimenpiteitä yksipuolisesti. Ranska, Saksa, Italia tekivät jo näin ja komissio päätti vetää pois suunnitelmansa, jotta voitaisiin edistyä tässä liikkuvuuspaketissa. Mitä aiotte tehdä kun Alankomaa toteuttaa sen yksipuolisen päätöksen, se alkaa toteuttaa ensi kuun alusta lähtien, se vaikuttaa koko sektorin Euroopassa. Minä pyydän teiltä nyt kyllä toimia, jotta voimme edistää tämän paketin kohdalla ja analysoimme sitten, mit, mikä se vaikutusta, sen vaikutuksia sen toteutuksesta voi olla ja miten sitä voidaan parantaa jatkossa. Sitten toiseksi olen varma tavoitteista, jotka, olen samaa mieltä tavoitteista, jotka olemme asettaneet, mutta TNT-hankkeet täytyy kyllä arvioida päästöt ovat lisääntyneet vain raja-alueella koko Euroopassa viime aikoina. Mitä aiotte tehdä, jotta vaaditaan, että jäsenvaltiot täyttävät projektien vaatimukset. Muuten emme edustu tässä, e, edisty tässä infrastruktuurihankkeessa ja epäilenko hanketta. Sitten kesäaikamuutos. Parlamentti on hyväksynyt kantansa tästä asiasta. Aikooko neuvosto ottaa kantaa tässä asiasta? Edistyttäisiin tässä kesäaikakysymyksessä. Uh, thank you very much. Uh, mm. Kiitos. On harmi, että meillä ei ole aina riittävästi aikaa päättää puheenvuoroja. Itävallan kollega ei antanut kaikkia tietoja. Esimerkiksi Brennerin tilanteesta hän ei maininnut sitä, että nämä rajoitukset eivät välttämättä koske kaikkia. Siellä on poikkeuksia sitten sanotaan, että ei ole huolta Brennerin liittyen. Kyllä yrittäjät pystyvät tämän työn hoitamaan. Me ymmärrämme kyllä erinäisiä perusteluja. Ymmärrämme tirolilaisia ja Italia tässä kunnioittaa aikataulutusta – Toki haluaisimme toimia niin, että saisimme työt valmiiksi jopa etuajassa, esimerkiksi vuoden etuajassa. Äh, Italian hallitus, joko nykyinen tai tuleva, varmasti on valmis tukemaan tällaista pyrkimystä. Äh, tässähän kyse on todellakin aikataulusta ja TEN-T-verkostoista. Se liittyy kaikkiin niihin ole varsin optimistinen ratkaisun löytymisen suhteen. Nythän on löydettävä ratkaisu vuoteen 2028 mennessä. Eli toivottavasti pääsemme tässä jopa etuajassa ratkaisuun. Kuitenkin rahtia äh, on kuljetettu Alppien alueelle jo pitkään ja nyt ensimmäistä kertaa nämä ongelmat nousivat esille. Edustaja Nahtigal, olkaa hyvä. Yes, thank you, Madam Chair, and thank you, Commission. Kiitoksia puheenjohtaja, kiitoksia komission jäsen. Kysymys, joka liittyy kansainväliseen ilmailusopimukseen. Vuonna 2018 komissio sai mandaatin käynnistää neuvottelut kattavasta ilmailusopimuksesta Omamin kanssa. Ja sen jälkeen on ollut kaksi neuvottelukierrosta. Mutta kestävyys on myöskin yksi teidän prioriteeteistanne ja täytyy tehdä selväksi, että Euroopan ilmailuala haluaa vaikuttaa myöskin siihen, että vähennetään ympäristöjalanjälkeä. Ja kun otetaan huomioon, että ilmailuala on maailmanlaajuinen ala, niin yhtäläiskilpailumahdollisuudet kolmansien maiden kanssa ovat tärkeitä – Oletteko ottamassa mukaan myöskin ympäristölausekkeen, kuten on kirjattu vihreän kehityksen sopimukseen ja esimerkiksi tähän oman sopimukseen ja muihin tuleviin sopimuksiin ilmailualalla, joita komissio solmii? Kiitos. Kiitos, hyvät kollegat. Minä joudun poistumaan. Ja kollega Schulze jatkaa puhetta. Haluan kuitenkin ensin esittää kaksi kysymystä komission jäsenelle. Aikooko komissio käynnistää tämä raide, rahti, hankkeen ja sitten eurovinjetti. Onko se neuvottelu pöydällä nopeasti ja jos on, niin milloin? Ja toinen kysymys, aivan niin kuin edustaja Ötsien sanoi, puhumme paljon lentoliikenteestä, yhteisestä eurooppalaisesta ilmatilasta ja myös rahoituksesta. Me puhumme kerosiniverosta. Yhdeksän Keski-Euroopan maata on ajanut tätä hanketta. Aiotteko tarttua näihin haasteisiin? Ja sitten vielä liikkuvuuspaketti. Parlamentti on tehnyt oman osansa työstä. Muistutan, että me jatkamme työtä. Ja toinen käsittely käynnistyy. Edustaja Bilbao, olet aivan oikeassa, kun esititte kysymyksiä näistä aiheista. Parlamenttityö kuitenkin jatkuu. Nyt jätän teidät hyvin herra Schulzin käsiin. Tavataan taas pian. I'm waiting for guidance from Mr. Schulz. Odottelen nyt puheenjohtaja Schulzin ohjeistusta. So, wir machen, weil wir ja schon ein bisschen äh, vorangeschritten. No niin, olemme hiukan aikataulusta jo jäljessä. Eli seuraavaksi edustaja Paulus. Thank you, Commissioner, for being here with us. Kiitoksia puheenjohtaja, kiitoksia komissaari tänne tulostanne, mutta ikävä kyllä palaan nyt Brennerin sola kysymyksen. En vain pysty ymmärtämään. Te sanoitte, että te ehdotatte, että tulli, tullimaksu olisi ratkaisu, mutta kuitenkaan te voitte hyväksyä yksipuolisia alueellisia toimenpiteitä minun mielestäni. Se, että kannetaan tätä tietullia, se olisi yksipuolinen toimi tässä. Miten sitä nyt muuten voisi kuvata? Ja pyydän kyllä anteeksi en ollut läsnä Tirolissa silloin, kun te olitte siellä, enkä voinut löytää mitään uutisia tästä. Mitä toimenpiteitä ja sitten siellä on nyt maininnut ne monta kertaa aikaisemmin, mutta että tänään puhun tarkemmin niistä. Sitten haluaisin korostaa, mitä muut ovat sanoneet vaihtoehtoisista polttoaineista. Uskon, että alue, jolla voimme kasvaa kestävällä tavalla, niin on juuri tämä, on rajoitettu määrä vaihtoehtoisia polttoaineita myös maailmanlaajuisesti. Tietysti pitää pystyä ruokkimaan koko maailma ja pitää kiinni luonnonsuojelualueesta, mutta miten liikenteessä voitaisiin näitä polttoaineita käyttää? Pitäisikö tämä rajoittaa pelkästään pitkä, pitkän, pitkän ähm, mm, linjan kuljetuksiin ja lentoliikenteeseen? Pitäkää kiinni puheenjohtajanne ja sitten kiitos komission jäsenelle. Hän jää pari minuuttia ylimääräistä aikaa. Ja seuraavaksi Garcia Munoz. Gracias, presidente. Kiitoksia puheenjohtaja, kiitoksia komission jäsen. Haluaisin palata vielä työntekijöiden sosiaalisiin oikeuksiin ilmailualalla. Ja tämä liittyy ilma-alan turvallisuuteen. Tämä on ongelma, joka on laajempi kuin kansalliset rajat. Ja siksi meidän täytyy löytää eurooppalaisia ja globaaleja ratkaisuja ja toteuttaa konkreettisia toimia. Työolosuhteet saattavat vaikuttaa ilmailun ja matkustajien turvallisuuteen. Tässä tehdään yhteistyötä ilmailuturvallisuusviraston kanssa, mutta tämä ei koske kuitenkaan palkkausmalleja, joita tietyt esimerkiksi halpa yhtiöt käyttävät. Kyse on epävarmoista ja esimerkiksi tuntisopimuksista. Eli ihmiset joutuvat menemään jopa sairaana töihin, koska he pelkäävät, että heille ei enää soiteta tai että heidät erotetaan. Eli mitä aiotte tehdä, jotta voidaan taata se, että lentoyhtiöt ottavat huomioon nämä riskit, jotka ovat sosiotaloudellisia, mutta myöskin jotka liittyvät ilmailualan turvallisuuteen ja rekrytointiin. Ja miten voidaan estää se, että tietyt lentoyhtiöt vääristävät kilpailua ilmailun sisämarkkinoilla, sosiaalisella polkumyynnillä, palk- käyttämällä hyvään eurooppalaisen lainsäädännön porsanreikiä? Kiitos. Danke, Frau Kollegin. Als nächstes der Kollege. Kiitoksia. Seuraavaksi Novakov. Thank you, Chair. Have... Kiitos puheenjohtaja. Minulla olisi kaksi kysymystä. Tiedän komission jäsen, että vastasitte jo liikkuvuuspakettikysymykseen. Eli aivan lyhyesti kysyisin kysymyksiä, joita ei ole vielä esitetty. Kyse on valmiudestanne esittää täsmälainsäädäntöä, jos nyt sellaisia tuloksia ei välttämättä saada kuin mitä tässä odotellaan. On puhuttu vihreistä ajatuksista ja vihreän kehityksen ohjelmasta kovin intohimoisesti, mutta miten kaikki nämä toimet, joita nyt ehdotetaan, sopivat yhteen vihreän kehityksen ohjelman kanssa? Ensinnäkin tässä tarvitaan siirtymäkautta ja toiseksi MFF-ehdotus Michelilta toteaa, että tässä tehdään läheistä yhteistyötä komission kanssa. Kuitenkin äh, verkkojen Euroopassa on tehty 35 prosentin leikkaus verrattuna parlamentin ehdotukseen. Ja sekin oli 10 prosenttia vähemmän kuin mitä tällä hetkellä on käytössä. Miten aiotte reagoida tähän tilanteeseen? Tässä ei ole lähelläkään meidän kunnianhimon tasoamme ja TEN-T-verkkojen kehittämisen tasoa, johon pyrimme. Vielen Dank, Herr Kollege, und als nächstes... Kiitoksia. Seuraavaksi edustaja Ferber. Ja vielen Dank, Frau Kommissarin. Kiitoksia komission jäsen. Haluaisin kiittää teitä selkeistä sanoista joita, ja puheestanne Tirolissa. On hyvä, että meillä on komission jäsen, joka varmistaa sen, että EU on nyt toiminnan ytimessä. Ja ei voi olla niin, että kun ajatellaan ympäristöä, niin silloin tirolilaiset liikennealat ympärit Italiassa ja Bayerissa mainostavat sitä, että he voivat ratkaista näitä ongelmia, koska nämä yksinpuoliset päätökset Bayerissa ja Italiassa eivät koske heitä. No mitä, mitä tämä hyödyttää ympäristöä, sitä en oikein ymmärrä. Eli milloin nämä yksipuoliset toimet lopetetaan ja oletteko valmis käynnistämään rikkomusmenettelyitä Tirolia vastaan näiden toimien takia? Kiitos. Kollega Färber, Kiitoksia. Seuraavaksi edustaja Vitanov. Господин председател, оценявам усилията на госпожа Валя, разбира се, както и на цялата комисия за постигане на наистина устойчив Kiitoksia, Lova. Komissaari Valean ja koko komission toimet kestävän liikkuvuuden eteen ovat hyviä, mutta meidän pitää kovasti ponnistella ja todella toimia johdonmukaisella tavalla me sanoimme, että haluamme siirtyä liikenteeseen, joka on puhdasta ja samanaikaisesti hyväksymme, että rekat kulkevat pitkin viikkoa myös tyhjinä. Mielestäni meidän täytyy arvioida tilannetta ennen kuin tehdään päätöksiä. Ja haluaisin esittää kysymyksen, joka täydentää herra Danielsonin esittämää kysymystä Euroopan ilmaliikenteestä. Niin, viime vuosina olemme todenneet, että on tällaista epäreilua kilpailua, on huonommat työehdot, turvallisuus on kärsinyt myös. Minusta tuntuu siltä, että komission täytyy ehdottaa uutta lainsäädäntöä, jotta voidaan lopettaa tällaiset väärät sopimukset niin sanotusta itsenäisistä työntekijöistä, jotka eivät maksa osuuksia. Brexitin takia tänne valiokuntaan on saatu pari uutta jäsentä, eli edustaja Klään, poikaa Kiitos puheenjohtaja. Kiitos komission sen aion käyttää romanian kieltä. Kiitos komission jäsen. Meillä on liikennealalla hyvin kunnianhimoinen toimintaohjelma ja haluaisinkin korostaa tärkeitä seikkoja siinä täytyy ryhtyä mahdollisimman moniin toimiin, jotta me todella pääsemme ilmastotavoitteisiimme ja jotta saamme aikaiseksi oikeudenmukaisen siirtymän ja huomioiden myös sosiaaliset ja taloudelliset vaikutukset. Tiedätte varmasti, että meillä on Euroopan unionissa paljon sellaisia alueita, jotka kohtaavat monenlaisia ongelmia. Monilla kansalaisilla ei ole mahdollisuuksia toteuttaa liikkuvuutta ja liikkuvuusoikeuksiaan. Meillä on Euroopan unionin alueiden välillä eroja ja toisaalta myös alueiden sisällä on eroja. Aiotteko tukea jäsenvaltioita ja näitä alueita? Tällä hetkellä Eurooppa-neuvosto kokoontuu keskustelemaan tulevasta budjetista. Mikä on teidän kantanne, kun erityisesti puhumme verkkojen Euroopan välineestä ja sen rahoituksesta? Mehän tarvitsemme näitä investointeja tulevalla kaudella. Kiitos. So, <clears throat> aber auch für Sie gilt bitte die Zeit einhalten. Pitäkää kiinni puheajoista. Se, seuraavaksi Nähtäkää. So. Okei, okay. gut, das war ein Fehler hier auf meiner Liste. Ai, tässä olikin virhe. Edustaja Virkkunen, olkaa hyvä. Yes, thank you, chair. Thank you, madam. Kiitoksia puheenjohtaja. Kiitän teitä, komissaari. Kiitoksia teidän puheenvuorostanne. Mielestäni liikenteen hi- hiilen poistaminen on iso haaste tällä kaudella. Kuten tiedämme, se on ratkaiseva osa vihreän kehityksen ohjelmaa. Samanaikaisesti meidän täytyy varmistaa kilpailukyvyn säilyminen Euroopassa. Te mainitsitte muutaman mielenkiintoisen aloitteen puheenvuorossa, Te sanoitte, että valmistelette tällä hetkellä jonkinlaista... Öö, rahtiliikenteen viherryttämistä. Olisi mukava kuulla hiukan enemmän tästä, mitkä olisivat päätekijöitä tässä ja miten, mitä voidaan ottaa mukaan tähän suunnitelmaan. Sitten mainitsitte myös ää, äh, rautatieliikenne, rahti, käytävät. Haluaisin, äh, vaikuttaako tämä jotenkin myös TNT-verkostoon? Tai vaikuttaako nämä uudet suunnitelmat siihen? Kiitoksia. Seuraavaksi ja Grazie presidente, grazie komissio. Kiitoksia puheenjohtaja, kiitoksia komission jäsen. On hyvä käydä tämän tyyppistä keskustelua kanssanne. Toivottavasti tämä on jotain, josta tehdään sitten säännöllisesti. Yksi kysymys. Yritän pitää kiinni puheenjohtajasta. Eli yksi asia on meille tärkeää. Eurovinjetit. On sanottu, että tulevina vuosina tavoitteena yksi tärkeimpiä asioita on vihreän kehityksen sopimus, ilmastonmuutoksen torjunta, ympäristön suojelu, mutta yhdellä tavalla voitaisiin huomattavasti auttaa ympäristöä vähentää päästöjä, ja tämä voisi parantaa myöskin tieturvallisuutta. Ja tämä liittyy esimerkiksi raideliikenteeseen, mutta nämä asiat ovat jumissa neuvostossa, emmekä tiedä, miten tälle asialle käy. Mitä komissio tekee? Te olette yhteydessä maihin, jotka ovat jumittaneet nämä säännöt, jotka ovat äärimmäisen tärkeitä. Eli miten voidaan jatkaa neuvotteluita, jotta saataisiin päätökseen näin tärkeät hankkeet? Vielen Dank, Herr Kollege, und als nächstes... Kiitoksia. Ja seuraavaksi Forore. Grazie, presidente. Gra- Kiitos puheenjohtaja. Kiitos komission jäsen. Minä haluaisin palata aiheeseen, joka nousi jo esille ensimmäisessä kuulemisessa, eli taloudellisesti epäsuotuisat alueet. Siellä oikeastaan syntyy kahdenlaisia äh, hankaluuksia. Eli ei ole olemassa riittävää infrastruktuuriin käytettäviä investointimahdollisuuksia. Ja sitten käytetään tieliikennettä eikä niinkään raideliikennettä. Meillä pitäisi kuitenkin olla olemassa yhtenäinen liikennealue vuoteen 2050 mennessä Euroopassa niin, että keskipitkän välin kuljetukset tehtäisiin ennen kaikkea raiteilla. Ajattelen tässä eteläistä Italiaa, Kalabria, Sisilia ja Basilicataava erityisesti – nehän eivät ole suorassa yhteydessä pohjoiseen ja Keski-Eurooppaan, vaan siellä täytyy käyttää sitten esimerkiksi lentokonetta. Miten voitaisiin helpottaa raideliikenteen käyttöä silloin, kun kyse on näistä keskipitkistä matkoista? Kiitos. Kiitoksia. Ja viimeinen meppi, edustaja Rolo. Buongiorno, eh, Commissaria, Il mio intervento... Kiitoksia komission jäsen. Haluaisin kiinnittää huomioon Euroopan kaukaisimpiin alueisiin. Tulevina kuukausina voidaan uudistaa tiettyjä osia Euroopan laajuisista verkoista. Euroopassa on suuria alueita, joilla on alueita, koska siellä ei ole riittävästi teitä eikä raideliikennettä eikä myöskään ilmailu- tai meriyhteyksiä. Monet tulevat Italiaan kesällä. Ja kun kysytään, mitä tulette Materan, Naporin, Garganon, Puliaan tai Marionion alueella, oliko se helppoa? Pystyttekö autolla tekemään kaiken? Eli tehkää tämä sama loma millä tahalla liikennevälineellä. Ja kun nyt uudistetaan sääntöjä, niin komission jäsen Voimmeko luottaa siihen, että te puhutte selkeästi näistä kaukaisista alueista? Ja toivottavasti tulette käymään Italiaan ja käytte kaikilla alueilla, jotka mainitsin. Voimme tehdä tämän julkisella liikennevälineellä ja te voitte sitten tehdä asiasta päätöksen sen jälkeen. Vielen Dank, lieber Kollegen. Ähm, Kiitoksia, kollegat komission jäsen. Siinä tuli paljon kysymyksiä. Osa niistä oli hyvin konkreettisia. No, te ette varmaan pysty kaikkiin vastaamaan yksityiskohtaisesti, mutta meillä on vielä hiukan aikaa, jotta voitte vastata näihin kysymyksiin. Sitten täällä on vielä yksi puheenvuoropyyntö. Eli Panidif, olkaa hyvä. Vielen Dank für die Möglichkeit, dass ich auch noch so Kiitoksia, että näin spontaanisti sain vielä puheenvuoron. Eli meidän puoleltamme vielä te puhuitte tästä metroliikenteestä, äh, raideliikenteestä. Hyvin suuri osa päästöistä tulee tältä alalta. Eli millainen strategia teillä on? Onko teillä suuntaviivoja? Kun ajatellaan tätä asiaa monissa kaupungeissa, meillä on hyviä esimerkkejä – tietyillä kunnilla on edistysaskeleita, mutta meidän pitäisi ehkä korostaa vielä hiukan enemmän Euroopan kaupunkien merkitystä tämän liikenteen alalla. Kiitoksia nyt komission jäsen, olkaa hyvä. Well, thank you very much for... Kiitoksia kaikista kysymyksistä. Pitkälti tuli esille, tai siis tuli esille hyvin monia kysymyksiä ja mahdollisia aiheita. Ajatellen tulevaa liikennepolitiikkaa monet viittasivat uudestaan liikkuvuuspakettiin. Te tiedätte, että menettelytapa on menossa, emmekä voi keskeyttää tällaista prosessia. Tässä tämä nyt on. Ja katsotaan sitten, mitä paljastuu vaikutusarvioinnista lainsäädännöllä pyritään korjaamaan sitten ongelmakohtia. Puhuttiin direktiivistä, joka käsittelee vaihtoehtoisen, vaihtoehtoisten polttoaineiden infrastruktuuria. Tarvitsemme ainakin miljoona tällaista julkista latauspaikkaa. Meillä on vaikutusarviointi tällä hetkellä meneillään. Siinä analysoidaan, missä määrin markkinavoimat voivat kattaa nämä kustannukset ja mitä lisäsääntelytoimia tarvitaan. Tässä mielessä voidaan arvioida lakisääteisiä tavoitteita latauspaikkojen määrästä, mutta myös miten pyritään, voidaan vähentää minimoida veronmaksajien taakkaa tässä. Älykäs latausjärjestelmää voidaan kehittää, missä maista voidaan kehittää tämä sen sähköjärjestelmän kanssa. Sitten kaupunkiliikkuvuus, tämä liittyy myös tähän viimeiseen kysymykseen, joka tuli komissio on alkanut arvioida kaupunkiliikkuvuuspakettia vuonna 2013. Pohdimme, ovatko puitteet tarkoitukseen sopivat ja toteutuuko tarkoitus. Toukokuuhun mennessä saatte tulokset tästä arvioinnista, joten voimme silloin keskustella asiasta uudestaan. Niin, alustavasti mitä on saatu selville. Puitteet eivät toimi niin kuin oli aiottu, koska tilanne paikallisella tasolla vaihtelee paljon ja on pitkälti riippuvainen kaupunkiviranomaisten poliittisesta tahdosta. Ja sitten kaloottiset äh, äh, järjestöt, jotka tukevat äh, kaupunkiliikennettä ja dataindikaattoreita, mitä on käytössä. Pyrimme ottamaan mukaan avainelementtejä uudesta kaupunkiliikkuvuuspaketista uuteen älykkääseen kestävään liikennestrategiaan. jatkossa palata tähän kysymykseen. Ja jos te haluatte, voimme järjestää e- erityisen keskustelun kaupunkiliikkuvuudesta, koska pelkään, että nyt en pysty kattamaan kaikkea, mitä pitäisi sanoa tästä hyvin tärkeästä asiasta tulevaisuuden kannalta. Tällä hetkellä laadimme vastausta teidän kirjeeseenne. Vastaus vahvistaa sen, että tämänhetkinen sopimus on ollut on voimassa viime vuoden syyskuusta eteenpäin. Kuitenkin edunsaat ovat pyytäneet, että äh, tällä sopimuksessa jatkettaisiin ja olen pyytänyt, että projektit täyttä, täyttävät vaatimukset jatkoa varten. Ja nyt neuvotellaan projektin edunsaajien kanssa kestosta ja mahdollisesta jatkoajasta ja, ja sovellusalasta ja täytäntöönpanotoimista. toimista. sitten turvallisuudesta. Ainin Rova Chanteu otti esille jälleen aiheen oikeudenmukaisuudesta. Ja sitten kilpailukyky kolmansien maiden kanssa. Oletteko te vielä paikalla? Halusin vain sanoa, että Ranska on lisännyt lupien määrää esimerkiksi venäläisille kuljettajille tänä vuonna. Ja tämä osoittaa, että tarvetta ja kiinnostusta on ja kansallisten viranomaisten pitäisi miettiä sitä, miten nämä luvat, jotka ovat siis kansallisia, kansalliseen toimivaltuuteen, miten ne mahdollisesti väärentävät kilpailua Euroopan äh, kuljettajien keskuudessa. Sitten tästä ehdotuksesta koskien saapumisen lähtöaikoja mainitsinkin jo, että aiomme palata tähän asiaan jatkossa sitten meriliikennesektorin ympäristöystävällisemmäksi tekeminen. Iltapäivällähän puhutaan laivaliikenteestä. Olemme jo ottanut yhteyttä sidosryhmiin Euroopan tasolla, mutta myös IMOon, koska tämä on globaali kysymys ja meidän pitää säilyttää kilpailukyky samalla, kun puhdistamme laivaliikennettä, satamia ja olemme jo keskustelleet joistakin ajatuksista, joita on ehdotuksena tehty, mutta konkreettisia ajatuksia tietysti tarvitaan ja strategia tulee heijastelemaan meriliikennesektori visiota myös sitten ITS, älykäs liikennejärjestelmä, sitäkin pitää niitä pitää koordinoida Imon kanssa yhdessä. Tämä on vain yksi toimenpidemahdollisuus. Puhun tavallaan toimenpidekorista. Tähän liittyy myös Brenner jälleen kerran. Kun näitä, näitä toimenpiteitä tässä korissa, niin kyse on... Manding the uh, current regulation siitä, että muutetaan tämmöistä lainsäädäntöä, pyritään esimerkiksi vähentämään järjestelmä, joka aiheuttaa ruuhkautuneisuutta. Sitten täällä viitattiin pullonkauloihin raja-alueelle, ja tämä on yksi sellainen asia tässä liikennepaketissa, koska te otit sen tässä yhteydessä kerran esiin. Kun mm, jostakin muusta kuin schengen palaa rekka, niin se tarkoittaa sitten jonotusta raja-alueella. Kyse ei ole vain siitä, että infrastruktuuria kehitetään tarpeeksi, vaan kyse on myös ruuhkista ja liikennetoimenpiteistä. Sitten taas siis tähän Brenner-kysymykseen. Puhuin tulleista maksuista. Jotkut toimenpiteet tässä yhteydessä, josta on keskusteltu, on vaihtoehtoisia ehdotuksia. Meillä on älykäs liikennejärjestelmä. Esimerkiksi digitalisoidaan tunnelin liikennettä, jota vähennetään ruuhkaa, parannetaan liikenteen kulkua, yhdistetään tieliikenne, rautatieliikenne, infrastruktuuria otetaan käyttöön vaihtoehtoisia polttoaineita varten, pyritään tehostamaan koko käytävän liikennettä. Jatkan nyt tästä, koska olen valmis keskustelemaan tästä yksityiskohtaisemmin kolmen osapuolen kesken, jotta voidaan sopia siitä, mitä, mikä on hyväksyttävää kaikille osapuolille, että voidaan nopeasti alkaa täytäntöönpanna tätä. Sitten ERTMS, e Euroopan rautatieliikenteen hallintajärjestelmä Italia. Saksan tapauksessa sitten voidaanko nostaa veroa dieselistä tai entä sitten dieselajoneuvot ja niiden käyttö Tironin alueella sitten rajatarkastukset, voidaan luopua rajatarkastuksista maahanmuuttajien kohdalla sitten rautatieliikenteen yhteensopivuus, kuten sanoin, meillä on paljon toimenpiteitä, joista on tehty ehdotuksia ja ne on välitetty tiedoksi osapuolille. Ja sitten kun keskustelut ja neuvottelut alkavat, uude, alkavat uudestaan, niin varmasti sitten voimme kertoa yksityiskohtaisemmin sopimuksesta teille. Mutta kuten sanoin, koko käytävän eh, tiemaksut, en puhunut vain Itävallan puolesta. Tarvitsemme globaalin ratkaisun tälle käytävälle. ei mitään sirppalloitunutta ratkaisua, joka riippuu, olisi maakohtainen. Sitten herra Ferberin kysymys. Kyllä, aiomme ryhtyä toimenpiteisiin ja analysoimme tässä vaiheessa, minkälaisia seuraavia vaiheita tulee olemaan. Sitten tie, liikenneturvallisuus. Täytyy katsoa, miten yleinen turvallisuusasetus, ajoneuvoja, infrastruktuuria, koskien toteutuu, mitä lisäarvoa sillä saadaan ja tietysti aiomme uudelleen tarkastella äh, ajokorttiin tarkastelun lisäksi tätä asiaa sitten tästäkin on, tässäkin on erilaisia toimenpiteitä, joilla voidaan parantaa liikenneturvallisuutta teillä. Me asetamme tavoitteet ja pyrimme tukemaan siihen pääsyä. Mainittiin euro, vinjetti ja yhteinen eurooppalainen ilmatila. Oikeastaan kaikki ministerit ainakin kerran minun virka-aikana niin ovat ottaneet tämän esille. Ja kaikissa keskusteluissa on ollut aiheena juuri nämä kaksi asiaa, eurovinjetti ja yhteinen ilmalla. Otin tämän esille aikanaan ja nyt tässä ollaan hyvässä vieressä. Olen luottavainen sen suhteen, että voimme edetä asiassa Euroopan yhteinen ilmaala. Oli tämä asiantuntijaryhmän raportti neuvostosta, miten asiassa edettäisiin. Ja viimeisessä neuvoston kokouksessa Suomen puheenjohtajakaudella todettiin, sitouduttiin, sitouduttiin jatkamaan työtä yhteisen ilmatilan kohdalla. Sitten mitä tulee eurovinjettiin, kahden keskitytään selvää, minkälaisia esteitä eri mailla tässä on, mutta olen sitoutunut tähän periaatteeseen kyllä ja me tarvitsemme jonkinlaisen eurovinetin, mutta katsotaan nyt sitten mikä on hyväksyttävää tässä vaiheessa ja voimmeko saada sen uudelleen liikkeelle, mutta toivon ja pyydän ainakin, että voisimme uudelleen alkaa tämän keskustelun Kroatian puheenjohtajakaudella ja toivottavasti sitten Saksan puheenjohtajakaudella saadaan aikaan eurovinjetti, joka toimii tehokkaasti kaikkien maiden kohdalla ja otetaan huomioon kansalliset käytännöt, kansallisesti tärkeät kysymykset, perinteet ja niin edelleen. Siis eurovinjet ja yhteinen eh, ilmaala, ne ovat esillä. Sitten talousarviokysymykset. Komissio ja parlamentti ovat osoittaneet aktiivisuutta ja kunnanhimoa, mutta nyt uudessa neuvottelussa on ehdotettu 21,4 miljardia verkkojen Euroopalle, mutta 1,5 vain militaariseen liikkuvuuteen. Mielestäni se on kyllä meille menettys, koska tähän kyllä on investoitu paljon infrastruktuurimuodossa. Toisaalta teidän toivon, että tukisitte ajatusta siitä, että neuvottelut täytyy jossain kohtaa viedä loppuun ajatellen öö, vuoden 2021 verkkojen Eurooppa-välineen uudistusta. Meidän täytyy nopeasti alkaa neuvottelut, jotta jotka ovat ennen tätä päivämäärää, koska muuten investoinnit lykkääntyvät liikenteen alalla. Sitten täällä viitattiin kohesioon Euroopassa mielestäni on on tärkeää monivuotisen rahoituskehyksen yhteydessä ottaa huomioon erilaiset rahoitusmuotojen yhdistelmät maissa, joissa infrastruktuuri on huonommin kehittynyttä, erityisesti Itä-Euroopassa. Ja kun puhun tästä toimenpidekoodista, niin on tär- jatkossakin tärkeää yhdistää infrastruktuurin rahoitusta ja myös kohesion rahoitusta varmasti nämä maat pyytävät, että tämä otetaan esille MFFssä. Minä komissaarina olen sitoutunut siihen, että viedään loppuun TNT-verkosto. Mielestäni se on hyvin tärkeää ja erityisesti Mm, juuri näissä maissa, jotka ovat jäljessä muita. No miten sitten voimme auttaa esimerkiksi Erikeen avulla, koska hän voi valtavirtaistaa näitä ten t verkosto mutta se, ja kiitän teitä uudestaan että olette, siitä, että aloitte neuvostelut, neuvostelut uudestaan neuvoston kanssa, koska tämä streamlining on hyvä väline tässä, kun autetaan infrastruktuurihankkeita, jotka ovat menillään tällä hetkellä, ja niissä on suuria viivästyksiä, ikävä kyllä. Ehkä oli muitakin kysymyksiä, mutta olen varma, että avustajani kirjoittavat ne ylös. Jos jotakin en maininnut, niin saatte yksityiskohtaisempaa tietoa jatkossa. Ja ihan vapaasti voitte myös kirjoittaa minulle kysymyksiä vaan komissiolle ja vastaan kyllä yksityiskohtaisemmin asioista, jotka teitä erityisesti kiinnostavat. Ja puheenjohtaja, olen valmis tulemaan valiokuntaan niin usein kuin vain minut kutsutaan tänne, niin että meillä on tällaista pysyvää keskustelua komission ja parlamentin kesken. Kiitos. Kiitoksia komission jäsen. Myöskin kollegoiden nimissä haluaisin kiittää teitä siitä, että olitte tänään paikalla ja pystymme keskustelemaan erinäisistä aiheista. Tehän olitte riittävän pitkään itse täällä Euroopan parlamentissa. Ja te varmaan ymmärrätte, että meitä kiinnostaa säännöllinen vuoropuhelu niin kuin aikaisemminkin oli tehty. Eli kiitoksia ja nähdään taas pian. So, ich bitte mal all diejenigen, die jetzt hier links und rechts... No niin, siellä oikealla, vasemmalla ja keskellä kaikki te, jotka olette käytävillä, ettekä ole meppejä, niin käykää paikoillenne, rauhoittukaa. Voimme siirtyä sitten seuraavaan kohtaan esityslistalla. Eli nyt käydään keskustelua Euroopan laajuisista liikenneverkoista. Meillä on kaksi vierasta tässä vasemmalla puolella niin Rova Päis, tervetuloa. Ja Rova Trautman. Eli kumpikin saa seitsemän minuutin puheenvuoron. Ja sen jälkeen tuttuun tapaan ensin koordinaattorit ja sitten muut valiokunnan jäsenet. Eli on hienoa, että olette paikalla. En nyt haluta haskata aikaa. Eli annan teille kummallekin puheenvuoron. Eli pääsitte, voitte ehkä aloittaa ensin, olkaa hyvä. Okay. Arvoisa puheenjohtaja, hyvät naiset ja herrat. Tullessani saliin havaitsin, että tämä sali on saanut tämän erityisen nimen. Minun poliittinen esimerkkini siitä jo aika kauan, kun minä olin tällä paikan päällä. No niin, olen koordinaattori Rain Tonava äh, käytävän kohdalla ja puhuisin päähaasteista ja mahdollisuuksista tämän käytävän suhteen. Puhumme lähestulkoon kuudesta tuhannesta kilometriä raidetta, 3000 kilometriä teitä ja myös Tunava ja Sava joki vesiväyliä. Yhdeksän jäsenvaltiota, useat, useat näistä ovat kohesiomaita. Olen vakuuttunut siitä, että koordinaattorin tehtävänä ei ole vain odotella ja katsella, vaan vastata näihin haasteisiin. Yhdessä tiimin kanssa olemme saaneet jo paljon aikaiseksi lyhyessä ajassa. Työohjelmassa kuvailen, että 96 prosenttia verkostosta on sähköistetty, jotta voidaan myös rahtiliikennettä parantaa. Totta kai vielä aukkokohtia on Unkarin ja Romanian välillä, Saksan ja Tsekin tasavallan ja Romanian välillä. Ylipäätään noin 7 prosenttia Itävallassa, Tsekin tasavallassa ja Unkarissa täytäntöönpana aste on tällä hetkellä. No sitten sisävesiväylät. 90 prosenttia äh, väylistä on luokiteltu luokkaan neljä. Äh, väylät eivät ole käytössä läpi vuoden. Slovakiassa ja Unkarissa ja Savan äh, reitillä Kroatiassa tilanne on tällainen. Meillä on TENTI standardivaatimukset esimerkiksi perusinfrastruktuurista – sitten vaihtoehtoisten polttoaineiden tarjonnassa on vielä paljon haasteita. 78 prosenttia tieverkostosta on moottoriteitä, mutta edelleenkin turvallisuudessa on pullonkauloja kohesio-osuudessa. Verrattuna vuoteen 2018, kun olin edellisellä kerralla vieraana, tilanne on parantunut, mutta se ei ole edelleenkään ihanteellinen, jos aiomme päästä vuoden 2030 tavoitteisiin tässä ydinverkostossa. 2014 Verkkojen Euroopan väline käynnistyi ja yli 3,5 miljardia on rahoitettu ja täytäntöönpantu näistä hankkeista. Liikennehankkeissa on keskitytty raideliikenteeseen ja 3,07 miljardia tähän mennessä on sidottu. 88 prosenttia kokonaissummasta, joka tälle käytävälle on allokoitu. 141 tointa on otettu työohjelmaan ja 33 on saanut tukea Verkkojen Eurooppa-ohjelmasta. Olen tyytyväinen sekin tasavallan loistaviin tuloksiin. Siellä on tunnistettu pullon kauloja esimerkiksi Nürnberg-Braha-välillä ja raideyhteyksissä näillä rajat ylittävillä osuuksilla. Nämä hankkeet saadaan täysin valmiiksi vuosien 2020 22 välisenä aikana. Itävallassa ja Saksassa on esimerkiksi Stuttgartin läheinen tunnelihanke saatu hyvin eteenpäin. Olen viime vuosina nostanut esille tämän kysymyksen, joka liittyy laivaliikenteeseen. On hankintamenettelyjä, ja 33 on saatu valmiiksi. Aluksia ollaan siis tällä hetkellä rakentamassa. Sitten Kroatiassa on Slovakiassa ja Unkarissa ja Bulgaariassa ja Romaniassa on ympäristöhankkeita, joilla pyritään valmistautumaan verkkojen Eurooppa kakkoseen. Kenties sitten horisontaalisista kysymyksistä jokunen sana. Niin kuin tiedätte, TENTI-suuntaviivojen uudelleen tarkasteleminen on käynnissä ja GNS on hyvin tärkeä. Sisävesiväyliä on säilytettävä, jotta niillä voidaan hyvin myös navigoida ja jotta säilytetään tämä GNS-taso. On perustettu myös työryhmä käsittelemään tätä kysymystä, joka antaa oman panoksensa hyvän navigointistatuksen määrittelystä. Tarkoitus on ottaa huomioon vesiväylien realiteetit Euroopassa ja minkälaisia mahdollisuuksia jäsenvaltioiden viranomaisilla on toimia, miten huomioidaan komission taso ja muiden sidosryhmien tekemä työ. GNS tarkoittaa sitä, että sisävesiväylien kunto on sellainen, että se mahdollistaa turvallisen, joustavan liikenteen ja myös palvelustaso pysyy vaatimusten mukaisena. TNT-politiikka liittyy myös osaltaan sisävesiväyliin. Tarkoitus on saada joustavampia ja riittävämpiä määräyksiä sisävesiväylien suhteen ja ottaa huomioon erityispiirteet näillä väylillä ja myös ilmastonmuutos, jotta toiminnot sujuvat joustavasti. GNS-työryhmä haluaa varmistaa navigointimahdollisuudet jatkossakin tällä väylällä. Verkkojen Eurooppa-ohjelmasta rahoitetut hankkeet osoittavat, että EU on sitoutunut kestäviin liikennejärjestelmiin Euroopassa. Tämä ei ole teknisesti ainoastaan tehokasta, vaan näin saamme aikaiseksi myös kohesiota jäsenvaltioiden välille. Jotta voimme näihin haasteisiin vastata, ehdotamme seuraavaa. Ensinnäkin vastaanottokyky on tärkeää, kohesioosuus on EUn keskiarvon alapuolella ja viiveitä on 12-36 kuukautta. Verkkojen Eurooppa-väline on joustava. Jos hankkeet eivät etene suunnitelmien mukaan, niin sitten käyttämättömät budjettivarat otetaan uudelleen käyttöön budjettiin. Tuloksena on kuitenkin se, että TNT-verkosto ei etene ja pullonkaulat ovat ennallaan. Tämän tilanteen on muututtava. Olen vedonnut sen puolesta, että jäsenvaltiot priorisoisivat tiettyjä hankkeita, jotka ovat todella valmiita toteutettavaksi. Suurin osa viivästyksistä johtuu esimerkiksi hankintaongelmista. Näissä maissa hankintamenettelyt vaativat neljän vuoden ajan ja usein rakennustyö muissa jäsenvaltioissa vaatii tämän aikataulutuksen. Meidän täytyy saada myös luottamusta lisää sekä julkisten että yksityisten sijoittajien pariin yksi jäsenvaltio ei voi toimia tehokkaasti. Meidän täytyy toimia rajat ylittävästi yhteistyössä silloin, kun useampi jäsenvaltio tekee yhteistyötä näissä hankkeissa. Meillä on myös hyviä esimerkkejä tästä käytävästä. Tarvitsemme Saksan ja Tsekin tasavallan välille lisää raideyhteyksiä ja myös sisävesiväyliä Kroatian ja Serbian ja Unkarin ja Slovakian välille. Jäsenvaltioiden on varmistettava pitkän aikavälin rahoitussitoumukset kansallisesti ja myös käytävä tasolla. Kiitos. Vielen Dank, Frau ähm, Pence, für die... Kiitoksia, Päis, tästä alustuksesta Hairin Tonavan reittiin. Ja nyt heti perään sitten Trautman, olkaa hyvä. Thank you very much, Mr. President. Uh, honor... Kiitoksia puheenjohtaja, arvoisat jäsenet. On hienoa olla täällä valiokunnassa vanhojen kollegoiden kanssa – ja paikalla myöskin komission jäsen. Tänään käynnistelemme keskustelut budjetista, ja kuten Kalapeis juuri sanoi, on tärkeää, että otetaan huomioon kolme syytä. NSPC-käytävä. Se on erittäin tärkeä eurooppalainen käytävä. Tämä on strateginen käytävä taloudelle – Meillä on siellä on 12 satamaa ja ne ovat vielä tärkeimpiä esimerkiksi Rotterdam ja Antwerpen. Ja toiseksi täytyy muistaa, että tämä käytävä on strateginen myöskin turvallisuuden ja puolustuksen kannalta. Baltian maat yhdistetään Itämeren alueelle – mutta tämä on tärkeää, kun ajatellaan vihreän kehityksen sopimusta ja miten sitä halutaan panna täytäntöön. Minulle liikkuvuus on yksi suurimpia mahdollisuuksia, jota kautta voidaan päästä kunnianhimoisiin tavoitteisiin vihreän kehityksen sopimuksessa. Eli tällä hetkellä meidän täytyy osoittaa, että pyrimme saamaan aikaan hyviä tuloksia ilmastonmuutoksen torjumiseksi. Eli tässä ovat käytävän tavoitteet. Tärkeimmät tavoitteet olivat tämä Rail Baltica-hanke. Tässä yhdistetään Länsi-Eurooppa Itä-Eurooppaan. Sehän on yksi suurimpia haasteita. Ja rakennetaan hyviä raideyhteyksiä Junat voivat kulkea Varsovaan ja Tallinnan välillä jopa 250 kilometriä tunnissa. Ja Baltian maissa ollaan toteuttamassa hankkeita. Siellä on rakennettu jo 500 kilometriä näitä raideyhteyksiä. Muita hankkeita käynnistetään tänä vuonna ja Puolassa on ryhdytty kunnostusteihin ja myöskin Liettuan rajalla on ryhdytty töihin. Yhteentoimivuuden kannalta raideliikenteessä haasteena on se, että pitää noudattaa eurooppalaisia standardeja ja sitten ERTMSn käyttäminen. Tällä hetkellä vain 8 prosentissa verkostoa on tämä tällä hetkellä mukana, ja meidän täytyy harmonisoida kapasiteettia, mitä tulee junien pituuteen. Tämä on yksi kahdesta käytävästä jolla on paljon meriliikennettä. Noin 27 prosenttia kaikesta rahtiliikenteestä EUn satamissa hoidettiin näissä satamissa. Satamissa pitää olla riittävästi raidekapasiteettia ja hallintajärjestelmiä, jotta voidaan parantaa näiden reittien tehokkuutta. Jotkut käytävän maat ovat edelläkävijöitä kun ajatellaan ITS-teknologiaa, vaihtoehtoisia polttoaineita ja digitalisointia, mutta koordinointi sisältää riskejä, jotka liittyvät yhteen sopimattomuuteen. 39 prosenttia investoinneista NSV-hankkeisiin liittyy kaupunkialueisiin. Ja jos näitä hankkeita ei toteuteta, niin silloin menetettäisiin 58 miljardia bruttokansantuotteesta ja 220 000 työpaikkaa vuodessa vuosina 2015-2030. No tästä kalvosta näkyy edistys käytävän täytäntöönpanon suhteen – sekä kun on arvioitu investointeja. Tässä on nyt näiden hankkeiden lukumäärä maakohtaisesti. Ja kuten näette, Saksa on ykkönen, toinen maa on Puola. Siellä toteutetaan nyt monia hankkeita. Ja muut muut maat ovat myöskin mukana toteuttamassa näitä hankkeita. 657 hanketta liittyy tähän NSP-käytävään ja niiden arvo on 110 miljardia euroa investointeina. Noin 35 prosenttia näistä investoinneista liittyy hankkeisiin, jotka suoraan vaikuttavat siihen, että päästään Euroopan laajuisten verkkojen asetuksen standardeihin. Ja 23 prosenttia hankkeista, jotka ovat olleet suunnittelulla jo 2014 vuodesta on saatettu päätökseen ja 65 prosenttia pitäisi saada päätökseen vuoteen 2025 mennessä. Sitten seuraavassa kuvassa näytetään, miten verkostoa laajennetaan. Ja nyt kun uusi asetus on astumassa voimaan, Itämeren ja Baltian maiden käytävä menee Helsingistä Luulajaan, Berliinistä Tsetsiniin, Puolaan ja Magdeburgista Ukrainan rajalle Katowicen kautta. Tämä on yksi pisimpiä ja kaikkein tärkeimpiä käytävän laajennuksia, mutta kuten aikaisemmin sanoin, strategisista syistä, mutta myöskin raaka-ainesyistä, tämä on erittäin tärkeää yhdistää tämä osa Eurooppaa muuhun verkostoon. Sitten käytävät mahdollistavat älykkään ja kestävän liikenteen. Tällä tavalla poistetaan strategisista paikoista pullonkauloja. Näin voidaan vaikuttaa vihreän kehityksen sopimuksen tavoitteisiin ja voidaan luoda infrastruktuureita, joka liittyy yhteen liittyvyyteen – meidän pitää erityisesti yhdistää raideliikenne ja sisävesiliikenne ja käytävien hallinnointi. Siinä mukana ovat julkisviranomaiset ja infrastruktuurien hallinnoitsijat, jotka käsittelevät liikennettä alue-, paikallis- ja kansallisella tasolla. Nyt ollaan rakentamassa uusia fyysisiä infrastruktuureita, mutta myöskin tuetaan innovointia, uutta teknologiaa, digitaalisia ratkaisuja – käytävät voivat olla mukana kansallisessa toiminnassa ja meidän pitää vahvistaa tätä toimintaa, kun pian uudistetaan lainsäädäntöä, jotta voidaan välttää aukot tässä verkostossa. Pian on Rail Baltica-foorumi eli Itämeren alue, joka liitetään Eurooppaan, eli 5. maaliskuuta pidetään tämä tilaisuus. Ja te olette erittäin tervetulleita tähän foorumiin. Siellä sitten käytännönläheisesti katsotaan, missä vaiheessa Rail Baltica-hanke tällä hetkellä on. Kiitos. Ja, liebe Frau Trautmann, liebe Frau Penz, vielen Dank. Kiitoksia näistä esityksistä. Ja nyt sitten koordinaattorit saavat puheenvuoron eri poliittisista ryhmistä. Koordinaattorit saavat kukin kolme minuuttia puheaikaa ja ensin kansanpuolueesta Taale, olkaa hyvä. Thank you for your Kiitoksia puheenjohtaja, kiitoksia teidän puheenvuorostanne ja arvokkaasta työstänne. Olen erityisen kiinnostunut siitä, miten saadaan potentiaali liikkeelle rautatieliikenteensä. Siksi kysynkin tästä aiheesta teiltä molemmilta. Näettekö te minkäänlaista kilpailua rautateiden ja teidän käytävinne, rautatieyritysten väillä teidän käytävillä, niin mihin tässä ryhtyä? Niin hetkinen, meillä on pieni tulkkausongelma ilmeisesti. Koitetaan ratkaista se nopeasti. Okay, Entschuldigung für die Unterbrechung, aber niin suokaan tämä keskeytys, mutta meillä oli pieni tekninen ongelma, eli voisitko aloittaa uudestaan alusta? Kiitoksia. Ei haittaa ollenkaan. Kiitoksia teidän arvokkaasta työstänne ja täsmällisistä esityksistänne. Niin kuin sanoin, minua kiinnostaa erityisesti rautatieliikenne ja miten saadaan tällainen kätketty potentiaali tällä sektorilla liikkeelle ja haluaisin puuttua juuri tähän tähän liikennemuotoon ja kysyä teiltä molemmilta. Näettekö te minkäänlaista kilpailua rautatieyritysten kesken teidän käytävillänne, mihin toimiin pitäisi ryhtyä, jotta voitaisiin tehostaa kilpailua käytävissä, kuinka paljon tavaraa voitaisiin siirtää maanteiltä rautateille, aina pitäen mielessä rautatieverkoston kapasiteetti. Sitten byrokratian vähentämisestä. Kolleganne Pat Fox sanoi tämän hienosti. Alhaiset kustannukset, ei-kustannuksia äh, joissakin alhaalla riippuvissa, siis mit, mitkä ovat näitä helpompia kohtia tehdä säästöjä, mitä pitäisi tällaisena alhaisen kustannuksen tai nollakustannusten toimenpiteenä koskien teidän käytävienne? Kiitoksia ja sitten SND-ryhmästä Danielson. Uh, Kiitos. Kiitos näistä kahdesta käytävää esittelystä. Ensinnäkin eh, Rein Tonava käytävä siihen liittyen olisi kaksi kysymystä. Ja ennen kaikkea kyse on siis sisävesiväylistä. Kenties voisitte hieman yksityiskohtaisemmin kertoa niistä tärkeimmistä pullonkauloista, joihin olisi puututtava Tonavalla, jotta voitaisiin säilyttää tämä hyvä navigointistatus. Eli ainahan on kyse siitä, mikä on heikoin lenkki ja sen mukaisesti sitten toimitaan. Mitä tarvitaan EUn taholta, jotta vaihtoehtoisia polttoaineita voitaisiin ottaa helpommin käyttöön, kun kyse on sisävesiväylistä? Ja sitten kysymys teille molemmille. Se liittyy raideliikenteeseen. Ymmärsin, että ERMTSn käyttöönotto on ollut pientä. Miten tätä lukua saataisiin nostetuksi molemmissa käytävissä? Haluan vielä kerran kiittää teitä. Ikävä kyllä joudun nyt poistumaan kokouksesta. Toivottavasti ehdin vielä takaisin kuuntelemaan vastaukset. Muuten muuton kollegat sitten raportoivat. Toivottavasti voitte vastata näihin kysymyksiin. Kiitos. Dank, äh, Kiitoksia. Ja sitten Renew-ryhmästä Rike. Merci, monsieur le président. Kiitoksia puheenjohtaja. Yksi yleinen kysymys kummallekin koordinaattorille. Kun otetaan huomioon nämä aiheet ja se, että meillä on kaksi käytävää, jotka ovat teknisesti hyvin erilaisia, haluaisin nyt tietää, nyt kun työtä on tehty tällä lailla jo muutama vuosi, eli millaisia ongelmia teillä on, jotka estävät edistymisen? Eli tässä nyt on neljä hankaluutta ainakin. Ei, nämä nyt eivät ole missään erityisessä järjestyksessä. Eli te voitte laittaa nämä oikeaan järjestykseen, eli kaikkein merkittävimmät teidän tehtävien osalta. Ensinnäkin rahoitus, onko se riittävää. Toiseksi teknisen avun heikkous eri jäsenvaltioissa. Kolmanneksi monimutkaiset hallinnolliset menettelyt. Ja neljänneksi erilainen investointipolitiikka eri jäsenvaltioissa ja ongelmat, jotka liittyvät nimenomaan rajat ylittäviin hankkeisiin. Eli rahoitusongelmat, tekniset ongelmat, poliittiset ongelmat vai ovatko pahimmat ongelmat nimenomaan näillä rajat ylittävillä alueilla. Ja sitten Reinin ja Tonavan kanava. Eli tämä GNS-sertifikaatti. Katsotteko, että jonain päivänä tämä olisi sataprosenttinen tämä käytävän osalta? Ja toiseksi, kun ajatellaan ilmastoa, ja veden puutetta. Se on meille pelko ja se saattaa vaikuttaa ratkaisevalla tavalla näiden jokikäytävien jatkuvuuteen. Ja sitten tämä Itämeren Baltian alueen käytävä. Voisitko kertoa, minkä tyyppisiä ongelmia teillä on rajat ylittävissä osissa tämän tämän osion osalta. Kiitos. Kiitoksia. Ja sitten vihreistä Dipanne. Oliko se oikein lausuttu? Grunberg, Kyllä, siis tässä on Saksa ja Ranska vähän yhdistetty tässä nimessä. Ensinnäkin kiitokset näistä alustuksista. No tietysti liikkuvuus on Euroopan integraation selkäranka. Ja te hoidatte nyt näitä käytäviä. Se on erittäin tärkeää meille, eli kiitokset siitä. Nyt meillä on uusi komissio ja meillä on nyt kaksi uutta prioriteettia, eli vihreän kehityksen sopimus ja päästöjen vähentäminen ja myöskin luonnon monimuotoisuuden kriisin ratkaisu. Eli kysyisin kummaltakin. Onko niin, että välillä mietitään, millaisia hankkeita toteutetaan näissä käytävissä, ja nyt on sitten uusia kriteereitä niiden arviointiin. Ja sitten tästä pari esimerkkiä ja kysymystä. Ensinnäkin, miten tulevaisuudessa arvioidaan suurhankkeita – Renin Tonavan käytävän osalta. Itse olen Stuttgartista ja siellä keskusteltiin asiasta paljon ja EU antoi 128 miljoonaa tähän hankkeeseen. Me nyt tiedämme, että tämä tulee maksamaan yli 8 miljardia. Eli ovatko nämä järkeviä investointeja, kun me tiedämme, kuinka pieniä puuttuvia linkkejä tässä vielä on ja tulevaisuudessakin näiden tulisi olla edelleen prioriteetteja Euroopassa. Pitäisikö miettiä myös muita prioriteetteja, ja tämä liittyy Rikeen kysymykseen. Eli millaisia ongel- investointiongelmia meillä nyt tällä hetkellä on, vai ovatko ongelmat lähinnä hallinnollisia? Eli pitääkö meidän aina investoida tällä tavalla? Ja jos on hankkeita, jossa huomataan, että siellä on ristiriita raide- ja tieliikenteen välillä. Ajattelut erityisesti Bayeria ja Tsekin tasavaltaa. Deutsche Bahn on nyt päättänyt käyttää enemmän linja-autoja kuin junia matkustajaliikenteessä, eli tämä on nyt uusi prioriteetti, mutta koskeeko tämä sitten myöskin tavaraliikennettä ja yöjunia? Eli miten tämä vaikuttaa teidän työhönne? Ja sitten vielä pari konfliktia, jotka liittyvät luonnon monimuotoisuuteen. Eli kun investoidaan tonavan liikenteeseen, niin tuhotaanko tällä tavalla ekojärjestelmää ja ympäristöä Tonavan alueella? Onko tätä asiaa arvioitu uudelleen vai jatketaanko hanketta edelleen tällä tavalla? Ja sitten Trautman, teille vielä yksi kysymys, joka liittyy luonnon monimuotoisuuteen. Puolan ja Liettuan välisellä raja-alueella on vielä koskemattomia metsiä. Ja sielläkin täytyy ehkä nyt miettiä, miten tämän käytävän suhteen toimitaan, kun otetaan huomioon nämä komission uudet prioriteetit. Eli kiitos vastauksistanne ja lykkäytykö työhönne? Ähm, Kiitoksia. IDstä ja Guesta nyt ei ole koordinaattori paikalla, eli ehdottaisin, että otamme vielä muut kysymykset tähän samaan syssyyn. Ja niihin voidaan sitten vastata kerralla. Eli seuraavaksi kollega Tex. Eh, Kiitoksia puheenjohtaja. Hollantia, erityisesti koska Rova Karl Rappäis on tullut takaisin parlamenttiin. Rahoituskysymys. Sidosryhmät ovat kertoneet alueelta, että voi tulla ongelmia, koska SEF äh, äh, jatkuu, mutta TNT alkaa vasta 2003 me, tämä tarkoittaa vasta, kaksi, vasta 24 tämä johtaa tukeen verkkojen Euroopan välineistä alueilla. Kun näistä on muuttunut käytännössä näyttää siltä, että ensimmäinen vuosi uutta budjettikautta eh, verkkojen välinen kohdalla on tällainen. Kysyisin, nämä alueet, joita tarkistellaan, ne on lisätty tähän, eikö tässä, ne eivät voi siis hyötyä tästä rahoituksesta. Oletteko miettineet tätä ongelmaa ja onko se jonkinlainen ratkaisu? Vielen Dank. Äh, der nächste auf meiner Liste. Kiitoksia sitten kollega Berensen. Yes. <clears throat> Thank you very much and thank you. Kiitos. Kiitos teille molemmille tämän sisällön avaamisesta. Oikeastaan kysymykseni liittyy teidän rooleihin eurooppalaisena koordinaattoreina. Esittelijä Riken kanssa neuvottelemme neuvoston kanssa älykkäästä tnt aiheesta sen tulisi nopeuttaa etenemistä ennen kaikkea, kun kyse on aikataulusta, luvista, rajat ylittävistä hankkeista. Perehdymme myös koordinaattoreiden rooliin tässä yhteydessä. Haluaisinkin kuulla teiltä, mikä on teidän näkemyksenne niistä välineistä, jotka tällä hetkellä ovat käytössänne? Miten teidän asemaanne voitaisiin vahvistaa totta kai muistaen toissijaisuusperiaatteen. Miten voitaisiin rajat ylittäviä hankkeita erityisesti nopeuttaa? Kiitoksia seuraavaksi Giseke. Kiitoksia koordinaattorille näistä esityksistä. Vihreän kehityksen sopimus on nyt tärkeä teema ja näiden käytävien loppuun saattaminen vaikuttaisi siihen, että pääsemme näisiin vihreisiin tavoitteisiin. Eli miten voimme toimia nopeammin ja paremmin. Ja sitten kun kuuntelin esityksiänne, niin täytyy todeta, että tällä hetkellä kestää neljä vuotta muuttaa näitä sääntöjä, mutta meillä on monia hankkeita, joilla voitaisiin parantaa liikennettä. Ja Sefcovic komissiosta pyrkii siihen, että voidaan nopeuttaa tätä työtä. Eli Euroopan tasolla voidaan varmistaa se, että menettelyt ja täytäntöönpano ovat nopeampia. Nythän neuvotellaan budjetista ja tässä nyt parlamentin kunnianhimo on jäämässä jalkoihin. Me haluaisimme 1,3 prosenttia bruttokansantuotteesta, mutta jäsenvaltiot ovat vastahakoisia. Eli jäsenvaltioidenkin pitäisi ymmärtää, kuinka tärkeää on viedä päätökseen eurooppalaiset verkot. Eli meidän täytyy tehdä tätä työtä edelleen. Ja sitten yksi tekninen kysymys. Vuonna 2005, kun puhuttiin sisävesiliikenteestä, niin meillä on siihen liittyvä tietojärjestelmä. Ja nyt on kulunut 15 vuotta. Pitäisikö tätä järjestelmää uudistaa? Olisiko päivitystarvetta? Ja sitten Trautmanille Rail Baltica-hanke 2020 on tämä aikataulu. Eli kun ajatellaan näitä rakenteita, niin pystytäänkö tästä vuoden 2032 aikataulusta pitämään kiinni? Ja kiitoksia erittäin tärkeästä työstänne. Kiitoksia. Seuraavaksi Dalunde. Eh, tack så mycket, eh, herr ordförande. Eh, jag tänkte ställa en fråga till våra koordinatorer angående Kiitos. Haluaisin esittää kysymyksen, joka liittyy hallinnointiin. Sen takiahan meillä on koordinaattorit. Tarvitaan valvontaa ja seurantaa esimerkiksi raideliikenteeseen kun kyse on raideliikenteen harjoittajista. Sitten ovat nämä lähtö- ja tuloajat, niiden hallinnointi junaliikenteessä. On katsottu, että parempi koordinointi johtaisi parempiin tuloksiin niin, että toimittaisiin e, e, kansallisen tason lisäksi Euroopan tasolla. Miten me saisimme tähän hieman mm, lisää ytyä ikään kuin poliittisesti hieman toimintaa. Minkälaisia välineitä voitaisiin ottaa käyttöön ja mitä koordinaattorit tarvitsisivat välineinä, jotta voisimme paroittaa tämän aiheen eurooppalaista hallinnointia? Meillähän on virasto. Tarvittaisiinko muitakin välineitä, jotta Euroopan tason suunnittelu paranisi investointi, infrastruktuuriin, näiden tulo- ja lähtöaikeen hallinnointi. Eli mitä me vielä voisimme tehdä, jotta takaisimme paremman äh, Euroopan tason hallinnoinnin. als nächstes von der EVP. Kiitoksia. Ja sitten Virkkunen, olkaa hyvä. Yeah, thank you, Mr. Chair. And Kiitoksia puheenjohtaja, kiitoksia koordinaattoreille. Nyt puhumme erittäin tärkeistä eurooppalaisista verkostosta. Mehän tiedämme, että ne ovat ratkaisevia kilpailukyvyn sisämarkkinoiden kannalta ja tätä kautta voimme myös vähentää liikenteen hiilidioksidipäästöjä. Täytyy sanoa, että kovin, en kovin myönteisesti mielellä ole tällä hetkellä, kun neuvosto keskustelee pitkän aikaa välin budjetistamme, koska mehän tiedämme, että he ehdottavat isoja leikkauksia Euro- verkkojen Eurooppa-rahoitukseen, samoin militaarisen liikkuvuusosaan, joka on kuitenkin ratkaisevan tärkeä monien projektien kannalta. Haluaisin tietää teiltä, miten myönt- miten hyvänä te näette tämän täytäntöpanoprosessin, miten näette sen ja monet, monet ovat kysyneet, mitkä ovat näitä päähaasteita, onko se ongelma rahoituksessa. Olemme myös kuulleet, että joissakin maissa jäsenvaltioilla on ongelmia priorisoida näitä hankkeita ja hankintamenettelyt ovat liian hitaita joissakin maissa. Missä te näette olevan päähaasteita, kun täytäntöön pannaan, toteutetaan käytäviä sitten herra Dalude jo mainitsikin, haluaisimme tietää, miten me voisimme tukea teitä työssä, että varmistaan se, että viedään loppuun nämä käytävät, käytävät hankkeet. Teen, teen uudelleen tarkastelun menellään niin kuin tiedetään, ja äh, käytävä tullaan jatkamaan, tulen itse Suomesta ja me olemme erityisen tyytyväisiä myös siitä, että pohjoisen, pohjoinen jatko on nyt kartalla, koska Finland, Suomi ei ole aikaisemmin ollut tässä liikennekartalla, se on meille hyvin myönteistä, mutta onko joitakin muitakin tekijöitä, joita selkeästi näet, että ne pitäisi lisätä näihin käytäviin nyt kun uudelleen tarkastelemme TNT-verkostoa? Tässä kysymykseni. Äh, Kiitoksia. Ja sitten viimeinen Salini kansanpuolesta. Grazie. Grazie mille. Kiitos Niin, minä olin toisen valiokunnan keskustelussa ja tulin sieltä. Kyse oli teollisuuden turvaamisesta. Minä olen aika lailla vaikuttunut keskustelussa. Me kuulimme komissiolta eh, ikään kuin tieteellisen esitelmän ja siinä puhuttiin yksityiskohtaisesti siitä, miten sääntöjä täytyisi tulkita, jotta voidaan VTOn sääntöjä tulkita oikein. Kenties kaikki eivät ole havainneet sitä, että Italiassa, äh, Euroopassa yleisemminkin, ei pelkästään Italiassa, teollisuus menettää kilpailukykyä, menettää työpaikkoja ja me menetämme markkinaosuuksia maailmanlaajuisesti paljon enemmän kuin aikaisemmin. Eli nyt kun taloudessa ollaan tällaisessa tilanteessa. En usko, että voimme puhua vain ja ainoastaan vihreän kehityksen ohjelmasta, vaan meidän on puhuttava Euroopan unionin tulevaisuudesta ja sen yhteydestä maailmanlaajuisiin markkinoihin. Nyt TEN-T-verkostoja siis ainakin osittain uusitaan. Me tarvitsemme ymmärtämystä siitä, miten me voimme olla kunnianhimoisia Tällä hetkellä budjettikeskustelu ei ole kunnianhimoista keskustelua. Verkkojen Eurooppa, investoinnit ovat riittämättömiä. Näyttää siltä, että Euroopan unionissa on sellaisia sisäisiä voimia, jotka haluaisivat ikään kuin kääntää kelloa takaisinpäin, viedä meidät taaksepäin ajassa. Nyt kun näitä TENTI-asetuksia tarkastellaan uudelleen, niin pitäisi sallia sellaiset eh, poliittiset keskustelut, joissa todella oltaisiin kunnianhimoisia – niin, että kansalaisilla Euroopassa voisi olla luottamusta siihen, että me olemme tukemassa tätä kehitystä ja autamme heitä näillä valtavilla investointitarpeilla, joita nyt on infrastruktuuriin, niin että saamme aikaiseksi kasvua, emmekä pelkästään vain teoreettisia keskusteluja. Ähm, Kiitoksia. Muita kysymyksiä valiokunnan jäsenille ei ole. Ja pyytäisin nyt teitä kumpaakin vastaamaan näihin kollegoiden kysymyksiin. Kiitos. Um, ich denke, das ist uh, gut, wenn jeder... Ehkä kumpikin. Ja, ja. ja, ja. Yes. We do it. <laughs> Uh, competition in my, uh, in my, uh, in my... Kilpailukysymys minun käytävälläni ja kuinka paljon rahtia voi siirtyä rautateille teoriassa kaikki. Mutta ensin tarvitaan rahoitateitä, siksi meillä on TNT-hanke erityisesti kohesiomaissa, missä on isoja puutteita rautatieliikenneverkossa. Myöhemmin palaan menettelytapoihin, jotka johtavat näihin viivästyksiin, joita meillä on mutta kilpailu ei ole tässä isoin ongelma kohesiomaissa ja kuusi kohesiomaata kuuluu oman käytäväni alueelle, joten kilpailu ei ole minun ykköshuolen aiheeni vaan, vaan ensimmäinen on rautateet Ja ERTM tarvitaan sitten ihmisten pitää päästä kohdasta A kohteeseen B. Se on kaikkein tärkein asia tällä hetkellä. Sitten myöhemmin, sitten, myöhemmin on useita rautatieyrityksiä, jotka toimivat samalla alueella ja voidaan siitä lähteä liikkeelle, mutta ensin tarvitaan itse infrastruktuuri. Äh, sitten Dani, herra Danielson, pääpullonkaulat. Niin, jos katsotaan tilannetta Strasbourgista Konstantsaan, niin on kaksi pullokalla. Ensinnäkin ilmasto. voidaan sää, määrätä ilmastoa, mutta se ei vaan kuuntele. On edelleen vähäist, vähäisen veden alueita, sa, sa, vähäistä sadetta ja ilmastokysymykset, sääkysymykset ovat todellinen ongelma, mutta meidän pitää kuitenkin elää sen kanssa. Voimme tehdä monenlaisia asioita. Sulkujen ja muiden kanssa voimme valvoa, kontrolloida veden määrää ja kulkua, mutta se, että tämä täysin ratkaistaan, niin siihen emme pysty. Sitten Toinen iso projekti, jos vieläkään ei voida vaikuttaa tähän veden sy- syvyyteen, ei voida täysin hyväksi käyttää yhteyttä äh, äh, Reinin ja Donavan välillä tässä kohtaa. Sitten vielä lisäksi no ongelmana on se, että Joissakin kohesiomaissa on poliittista epävakautta. On mahdotonta, että koordinaattori menee maahan, missä ei ole ministeriä. Viranomaisten pitää tietää ensinnäkin, että olen maassa ja mitä siellä teen useimmiten. Haluan juuri puhua viranomaisten kanssa. Sekin on ongelma kysymys. Tässä tärkeimpiä pullonkauloja menettelytapoihin palaan sitten myöhemmin. Sitten vaihtoehtoisista polttoaineista. Se on todella haaste, eikä vain sen takia, että, että kukaan ei halua investoida tähän, mutta tarvitaan myös tarpeeksi aluksia, tarvitaan asiakkaita. Jos on kokonainen toimitusketju vaihtoehtoisia polttoaineita, niin silloin tarvitaan myös asiakasaluksia ostamaan tätä, koska muutoin kukaan ei investoi tähän. Kaikki nämä asiat liittyvät toisiinsa. Jot me ratkaisemme infra- infrastruktuurikysymyksen, niin sitten kyllä näitä polttoaineita tulee varoja on sitä varten. Se ei ole mikään ongelma. Miten voidaan lisätä rautatieliikenteen hallintojärjestelmää niin nopeasti kuin maat, myös oma maani ymmärtää, Your infrastructure. Much... että tätä kautta infrastruktuuri tulee turvallisempi, nopeampi, saadaan enemmän äh, junia samoille raiteille, kun saadaan tämä hallintajärjestelmä aikaan. Se on kallista, mutta se kyllä maksaa itse itsensä sitten. Heti kun ihmiset nä- näkevät nämä vaikutukset, niin uskon, että voimme parantaa hyvinkin tätä ERTMS-järjestelyä erityisesti äh, paljon käytetyillä rataosuuksilla. Sitten herra Rike, te sanoitte jotakin priorisoinnista, mutta silloin tässä se meni jotenkin minulle ohi. Oliko se minulle vai Rovat Rautmanilta tämä kysymyksenne? Missä te olettekaan? Alors, la question s'adressait aux deux. Donc... Niin, kysymys oikeastaan oli teille molemmille. Katsotteko, että teidän suurimmat ongelmanne ovat hallinnollisia, poliittisia vai rahoitukseen liittyviä? do. And there are all kind, uh, there are all kind of, uh, uh, all kind of criteria. On kaikenlaisia kriteereitä joita projektien hankkeiden täytyisi täyttää. Meidän pitää aina priorisoida rahaa. On aina mukana. Sitä on aina alhaisena määrinä olemassa, ja se onkin hyvä, koska muutoin käytetään rahaa asioihin, jotka eivät ole priorite- välttämättä prioriteetteja onko tarpeeksi rahaa? No ei tietenkään koskaan. Rahahan ei ole loputonta. Meidän pitää vain ottaa tämä asia huomioon. Sitä menettelytavoista. Menettelytavat on todella mm, oma asiansa, koska jos katson julkisia tarjouskilpailuita, hankintakilpailuissa, niin vuonna 2014 EU laati uuden menettelytavan tarjouksen tekijöille, mutta tässä taustalla tässä pyritään yksinkertaistamaan elämää, mutta tämän, täältä taustalta löytyy niin paljon hallinnointia ja ongelmia maiden kanssa, että jotkut maat todella ovat jäljessä kahdesta neljään vuottakin muita. Sitten kysymys tuli sitä, voidaanko edetä nopeammin. Olemme varmakin todenneet, että kaikkien maidenkin kohdalla voidaan löytää ratkaisuja – tähän. Ja jotkut maat ovat löytäneet ratkaisun ihan itse, voivat toimia nopeammin ja saada aikaan nopeammin sopimukset aikaan. Ta- kanssa. Ja siinä ero voi olla jopa kaksi vuotta tai no, voidaan opettaa jopa kahdella vuodella, se on todella hienoa. Sitten hankinnoissa tulevassa vaiheessa en usko, että se tulee olemaan mikään kovin iso ongelma. Nyt Katrin, sinä voit jatkaa. Mutta näitä kysymyksiä todella oli hyvin paljon. Miten tämän hoidetaan ajoissa, aikataulussa? Euh, Kiitoksia. Puhun nyt ranskaa, jotta pystyn paremmin keskittymään näihin vastauksiin. Ensin rautatieliikenne. Tässä vaiheessa odotin, että katsomme samalla tavalla rahtiliikennettä ja matkustajaliikennettä. Ja meidän täytyy nopeuttaa näitä toimia, koska on mahdollista, että pitkillä matkoilla voidaan kuljettaa rekkautoja junassa. Se on mahdollista. Eli Betamburista pari päivää sitten lähti juna Poznaniin, eli se on pitkä matka. Mutta me pystymme tällä tavalla pääsemään satamiin tai rahtialueisiin eri osissa Eurooppaa. Meidän täytyy ottaa huomioon myöskin logistiset kysymykset. Paljon puhutaan infrastruktuureista. Meidän pitää puhua näistä virroista ja taloudellisista voitoista, koska mitä kauemmin menee infrastruktuurien rakentamiseen, niin sitä enemmän menee myöskin aikaa ennen kuin pystytään taloudellisesti hyötymään näistä toimista. Eurooppalaiset verkot ovat tärkeä osa energiaa ja ympäristösiirtymää, kun ajatellaan hiilidioksidin talteenottoa ja varastointia, mutta tällä tavalla voidaan myöskin vauhdittaa talouden toimintaa Pohjanmeren ja Itämeren alueella – Alusta pitäen tämä käytävä on ollut taloudellinen käytävä. Näin on helpotettu investointeja esimerkiksi satamissa ja muissa osissa. Esimerkiksi Hampuri on sijoittanut Tallinnaan, Alankomaat tekevät Rotterdamissa työtä kaikkien näiden käytävien hyväksi. Eli nämä käytävät ovat taloudellisesti merkittäviä ja tämä nyt on suurin saavutus. Tietysti meillä pitää olla strategia. Näin olisi tietysti enemmän kilpailua, mutta samalla voitaisiin varmistaa, että toimimme usealla saralla yhtä aikaa. Eli voimme rakentaa siltoja saman aikaan, kun rakennetaan raiteita. Tämä on ihan konkreettinen esimerkki, joka mahdollistaa sen, että pidämme kiinni aikatauluista ja vauhditamme tätä toteuttamista. Tämä on tärkeää, kun ajatellaan luotta, kansalaisten luottamusta. Ja meidän pitää pystyä osoittamaan, että politiikasta on hyötyä kaikin puolin. Sitten prioriteetit. Tänään nyt puhuttiin rahoitusongelmista, mutta kun ajatellaan tukia ja määrärahoja ja rahoituksen kestävyyttä, meidän pitää hiukan käyttää eri lähteitä, rahoituslähteitä. Ja myöskin meidän on käytettävä tätä metodia. Rahoituksen kestävyys liittyy päätöksenteon kestävyyteen ja siihen, että saataisiin samanlaista rahoitusta koko täytäntöönpanokauden aikana vuoteen 2030 asti. Ja tätä ei riittävästi ole otettu huomioon tänäisessä keskustelussa. Jos rahoitusta vähetetään liikkuvuudesta, tai jos toimitaan tällä tavalla, niin meidän täytyy löytää oikeanlaista hallinnointia suuriin hankkeisiin. Rail Baltican suurin ongelma tällä hetkellä on se, että jotkut maat pitävät näitä infrastruktuureita kansallisina – eli osana eikä kokonaisuutena. Eli tässä voitte auttaa koordinaattoreita. Te voitte jatkuvasti palata tähän eurooppalaiseen lisäarvoon, joka näissä hankkeissa on. Ja luonnon monimuotoisuus. No Puolen ja Liettuan välillä on erittäin arvokkaita metsäalueita, jotka ovat tärkeitä luonnon monimuotoisuudelle. Ja Puolassa tieteellinen komitea on antanut lausunnon sen puolesta, että infrastruktuuri voidaan rakentaa. Mutta tietysti meidän täytyy kaikin tavoin suojella kasveja ja eläimiä tällä alueella. Ja olisimme halunneet edetä tässä asiassa samaan aikaan, kun saamme ympäristöpäätelmät. Ja vielä koordinaattorien osalta. Eli mitä voitte tehdä auttaaksenne meitä. No ehkä voitte välittää näitä tuloksia eteenpäin. Olemme yhteydessä hallituksiin ja tällä tavalla tätä toimintaa voidaan nopeuttaa. Lainsäädäntötahti ei ole sama kaikissa maissa ja rajojen ylittäminen on edelleen ongelma. Koordinointi parlamentin välillä, no tämä nähtiin Rail Baltikassa. Se on erittäin hyvä vauhdittaja. Eli tällä valiokunnalla on erittäin tärkeä rooli, mitä tulee näiden tulosten levittämiseen, ja teemme yhteistyötä, jotta tekin pystytte vauhdittamaan näitä hankkeita. Kiitos. Äh, <clears throat> äh, um- Kiitoksia näistä kattavista vastauksista ja ajasta aina pulaa. Antaisin teille vielä kaksi minuuttia aikaa, mutta sitten ikävä kyllä meidän täytyy siirtyä eteenpäin esityslistalla. No niin. Sitten uudet prioriteetit, niistä kysyttiin. Totta kai vihreän kehityksen ohjelma on melko monin prioriteetti. Ilman sitä emme voi toimia. Se tulee olemaan tulevan kauden suuri haaste. Stuttgart. Sanoisin yhden asian Stuttgartista. Me emme maksaneet asemaa, vaan pelkästään raiteet. Kaikki muu jää sitten jäsenvaltion tai kaupungin maksettavaksi. Ja näin kuuluu olla. Näin olemme aina toimineet, koska tämähän on kaupunkialueen ikään kuin urbaani piste, keskus. No München ja Braha, onko siellä olevassa ristiriita eri liikennevälineiden välillä. En sanoisi niin. Me haluamme nopeuttaa kehitystä ja Saksan hallitus on ollut hyödyksi kyllä, kun se on ottanut tämän hankkeen listalle toteutettavien joukkoon. No sitten laivaliikenteen vaikutus Tonavalla. Totta kai laivaliikenteellä on vaikutuksia, mutta kyllä myös rekoilla ja kuorma-autoilla on vaikutuksia ympäristöön. Se on varmaa, että laivaliikenteellä on pienempi vaikutus kuin kuorma-auto ja lentoliikenteellä. Sitten me emme vastaa tämän hetken budjetista. Tästähän paljon puhutaan. Koordinaattorien rooli. Miten voisimme nopeuttaa menettelyä ennen kaikkea, kun kyse on rajat ylittävistä yhteyksistä? Koordinaattoreiden tulisi aina olla mukana. Me olemme Bulgariassa ja Romaniassa osoittaneet, että on kyllä kannattavaa ottaa koordinaattorit mukaan näin me saimme aikaiseksi tämän yhteisen osuuden. Eli kyllä me voimme tällä tavalla toimia ja nopeuttaa kehitystä. Ja sitten edustaja Falk ja viherryttäminen ja verkkojen Eurooppa-hankinnat. Näin on aina toimittava. Ähm, kiitoksia, että tulitte paikalle ja kiitoksia näistä vastauksista. Ikävä kyllä. Niin tiedän, että olit täällä 14 vuotta, eli tunnette tämän järjestelmän. Meillä on tiukka aikataulu ja meillä on vielä yksi kohta esityslistalla ennen lounastaukoa. Eli kiitoksia näistä vastauksista kollegoiden kysymyksiin. Ja seuraavassa kohdassa käsitellään Euroopan unionin ja yhdistyneen kuningaskunnan tulevia suhteita. Eli kaikki kaikkien ulkopuolisten pitää nyt lähteä salista. Tämä on sisäinen kokous, eli kokous pidetään suljetuin ovin. Eli ne, joilla ei ole parlamentin kulkulupaa, heidän pitää nyt lähteä